Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich störe ungerne die Hyvät kollegat, en millään haluaisi nyt rikkoa tätä hilpeää pikkujoulutunnelmaa tällä, mutta kuitenkin nyt valiokunnan puheenjohtajana, ähm, mm, koko puun puheenjohtajana toivotan tänne myös talousarviovaliokunnan kollegat tervetulleiksi. Raimar Böge on täällä joukossamme ja Jutta Hauk. Hienoa, että näin hienot kokeneet kollegat ovat täällä mukana. Ja aihekin, jota tarkastelemme, on tietysti melko lailla monimutkainen. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvat elimet varainhoidon malestuksen liittyen ovat aiheena ja delegoidut säädökset tässä yhteydessä. Ja valmisteltu teksti tässä edessäni on englanniksi, joten jatkan tässä itsekin englanniksi puhettaani 30.12.2013 13. päivä hyväksyttiin asetusta PPP-kumppanuuselimistä eh, artikla 209 varainhoitoasetuksesta, joka esittää, että PPP saavat eh, epäsuoran vapauttamisen komissiolta. Ja Tämä muuttaa käytänteitä, antaa vastuuvapautus kaikkien toimien osalta ja tai kun puhutaan näistä PPP-elimistä, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuunkanto. Parlamentti ja neuvosto saattavat vastustaa lekotia säädöksiä. Uusi varainhoitoasetus, kun se hyväksyttiin yhteismenettelyä hyödyntäen, budjetti- ja valvontavaliokunnissa 51 sääntömenettelyihin liittyen esittää, että päätökset, jotka liittyvät delegoiden valvontaan, neuvottavat samoja, noudattavat samoja menettelyjä. Gressle ja Revelini esittelijöinä esittivät, että vastustettaisiin delegoitua eh, säädöstä, mitä tulee tähän malliasetukseen PPPn osalta, ja esitettäisiin komissiolle, että sen tulisi näitä vastuuvapausesityksiä eh, uudelleen tarkistaa. Ja kokous, joka pidettiin 6.11 päätti, että esitettäisiin, että jatkettaisiin tätä tarkistusaikaa ja parlamentin tulisi 30 13. ensimmäistä mennessä. Ja nyt sitten luonnos on jaettu neljäs päivä 12. ja 10.12. oli takaraja tarkistuksilla ja tarkistuksia ei jätetty. Komissio on myöskin sitten tehnyt toisen ratkaisuehdotuksen. Väliaikaisratkaisu sisältäisi poikkeukset varanhoitoasetuksesta kunkin perusasetuksen osalta ja sitten huomioitaisiin nämä keteit. Ja ITRE-kollegat ovat tätä asiaa käsitelleet ja myöhemmin 2014 komissiolta tullaan saamaan pysyvä ratkaisuehdotus, jolla muutettaisiin itse varainhoitoasetusta ja tämän jälkeen myöskin delegoitua säädöstä, kuten tätä esitystä, josta tänään täällä äänestämme. Ja viime mm, keväänä sitten, kun ajatellaan tätä PPO-kokonaispuitteistoa, saataisiin kaikki saatettua samalle linjalle kuin GTI-asetuksissa esitetään. Yhteisesittelijät katsovat, että komission esittämä tiekartta mahdollistaisi hyvän ratkaisumallin. Ja nyt tästä tiekartasta tulisi sitten virallisesti sopia neuvoston, parlamentin, komission välillä yhteisen lausuman muodossa. Ja eilen sitten saatiinkin neuvoston tutkintaryhmältä myönteistä osviittaa, jossa todettiin, että Koreper voisi vahvistaa 8. tammikuuta asian. Mutta tähän mennessä Kuitenkin tilanne on sellainen, että yhteisesittelijät ehdottavat, että tätä vastustusmenettelyä jatkettaisiin delegoidun säädöksen osalta ja että sitten äänestettäisiin päätöslauselmaehdotuksen puolesta, eli sen vastustusehdotuksen puolesta. Tämä tapahtuisi tänään iltapäivällä ja tämä menettely sitten lopetettaisiin täysistuntotarkistuksen kautta ja tämä tehtäisiin siinä vaiheessa, kun neuvosto yhteisen lausuman on hyväksynyt. Ja tämä nyt siis kuvailee tilannetta, missä mennään. Ja kysyn, onko esittelijällä tai toisella esittelijällä mahdollisesti jotain sanottavaa. Kresle, olkaa hyvä. Nyt siis kannattaa odottaa ja tukea Koreperia, kun ajatellaan tammikuun alun päätöstä siellä. Jos neuvosto on valmis neuvoston asetuksessa eh, huomioimaan tämän vastuuvapausesityksen ja tähän on myöntymys saatu, niin hyvä. Ja tästä kiitokset. Ja tällöin kannattaa sitten pitää huoli siitä, että se mistä täällä tänään päätetään eh, hoidetaan myöskin täysistuntotasolla, jotta tämä delegoitusäädös voi astua voimaan. Eli siirtymäkauden eh, menettelystä on tässä kyse. Ja jos 8. tammikuuta neuvosto hyväksyy sen, mitä esitetään, niin uskoisin, että on mahdollista 209 artiklan esittää ehdotusta. ja toivottavasti näin eh, saadaan sitten edistystä aikaan ja toivoisin että voitte hyväksyä päätöslauselman siinähän todetaan että pysäytetään eh, delegoitusäädös. ja tämä on siis tällainen varotoimenpide Mehän tiedämme, mm, ketä tässä e, tarkoitetaan. Kannattaa sanoa, että olkaa varovaisia, e, mutta kannattaa siis todella toivoa ja mahdollistaa se, että joulurauha palaisi, mutta jos kaikkien asioiden hoitaminen olisi yhtä hankalaa kuin tämän asian hoitaminen, niin minä ainakin vaihtaisin välittömästi ammattia. Ehkäpä e, ihan tarkoituksella on näin monimutkaiseksi tämä asia tehty, että te harkitsisitte tätäkin vaihtoehtoa. No tämä oli vitsi. Vitsiä vähän välillä. Nyt avaan keskustelun, mutta yksi asia pitää vielä muistaa korjata. Täällä on muitakin mm, huomattavia jäseniä. Jensen esimerkiksi, tervetuloa teillekin. Näin tulivat toivottavasti kaikki kuuluisuudet mainittua ja pahoittelen, jos Rova Trautmankin vielä tässä jäi mainitsematta. Hyvä, kiitos teille, että pääsitte tänne. Ja Jan Ulrich on pyytänyt ensimmäistä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Difficult. Uh, I find it a bit strange Kiitoksia puheenjohtaja. Minustakin tämä on vaikeaa ja on outoa, että kun komissio tekee juuri sen, mitä parlamentti on pyytänyt, me sitten eh, taktisista syistä äänestämme vastaan. Mutta minulla on eh, Ingeborg Greslen vakuutus siitä, että jos eh, nyt neuvosto hyväksyy myöskin komission ehdotuksen, hän tarttuu siihen ja ehkäpä joulun hengessä me seuraamme nyt esittelijää tällä kertaa. Okay. Any other colleagues who want to take the floor? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Udi, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ei kai kukaan yllätys siitä, kun sanon, että tuen Ingen strategiaa. Hän on oikeassa varsinkin sen vuoksi, että tässä on vasta lausunto. Tällä hetkellä neuvos, me annamme vain lausunnon, neuvosto tekee mitä haluaa. Minä haluaisin sanoa, kuinka iloinen olen siitä, että kuinka komissio on kiittänyt tähän paljon huomiota, että että mm, me haluamme antaa vastuuvapauden näille yhteisyrityksille. Komissiohan aikoo jatkossakin tehdä esityksiä. Me olemme vain lausunnonantajia ja jossain määrin tämä äänestys ei ole niinkään tärkeää, mutta tärkeää on se, että annamme vastuuvapauden parlamentin käsiin. Minä haluan kuitenkin puhua toisesta asiasta, vastuuvapaus. Ei ole kyse vain siitä, että hyväksytään tilit, tilinpäätös. Se on parlamentin harjoittamaa poliittista valvontaa näistä yhteisyrityksistä, jotka ovat saamassa teknologisessa mielessä hyvin paljon jalansia ja painoarvoa tässä on kyse ehkä enemmän kuin kokeilusta, koska jos tämä onnistuu, niin se on ainutlaatuista maailmassa. Tässä on kyse poliittisesta valvonnasta. Ja tässä olenkin pohdiskellut sitä, että, että haluttaisiin ottaa uudestaan parlamentissa uudestaan tässä vastuuvapauspäätöksenteossa. En ole tätä vielä tarkistanut, mutta pakko tunnustaa tässä, mutta eikö tässä erityisasetuksessa, kun on kyse yhteisyrityksestä, rahoitusasetuksesta, artikla 209 antaa mahdollisuuden varainhoitoasetuksen perusteella toimielimille. Minulla nyt ei ole tässä tekstiä nenäni edessä, silmiäni edessä, mutta jos on jotain erityispiirteitä, niin olen ihan vakuuttunut siitä, että varsinkin aikaisemmat keskustelut ovat sen osoittaneet. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä monimutkaisuus ja byrokratia ei johdu vastuuvapaudesta. Sehän tehdään aika nopeasti. Jos meillä on yksityiset tilintarkastajat, tilintarkastustuomioistuin on tehnyt sen, se on hyvin pian vastuuvapaus voidaan myöntää. Mikä tulee monimutkaiseksi? Se on byrokratian kanssa, kun ajatellaan julkisen talouden ö, tilinpitoa ja varainhoitoasetusta siinä. Minä puolan sitä, että äh, kun me kuuntelemme äh, äh, toimitusjohtajien ja teollisuuspiirien mielipiteitä, jotka edustavat tätä yritysmaailmaa, miten he tekevät tilinpäätöksensä. He tulevat meitä vakuuttamaan siitä, miten julkista, julkisia varoja on hoidettu hyvin ja että yksinkertaistettaisiin enemmän, että ettei joka kerta pyydetä jotakin kun vaihdetaan yksi pyörä autossa, niin ei vaihdeta neljää pyörää. Eli ei, julkinen kirjanpitohan onko se monimutkaista, mutta ehkä mm, minu, minua voitaisiin korjata, mutta meillä on varainhoitoasoitus, sen pitäisi olla kevennetty, mutta samalla pitää taata turvallisuus sillä mielessä, että varoja käytetään poliittisesti ja asianmukaisesti. Poliittisesti, jos lukee tätä asetusta, niin minusta tuntuu, että siinä on otettu paljon mm, eurooppalaisten toimielinten varainhoitoa varainhoitoasetuksesta tekstiä. Mutta minä en kuitenkaan missään nimessä halua liikaa byrokratiaa. Als nächstes Senora Cavallo. Cavallo, seuraavana, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Uh, I just want... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vain halusin ilmaista toiveen. Tiedätte, että että nämä julkituisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä horisontti 2020 ja 2020 ja horisontti 2020 erittäin tärkeä ohjelma ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on erittäin tärkeä teollisuuden osallistumiselle ja ähm, yksityisten varojen vipuvaikutukseen. Me tarvitsemme todellakin enemmän investointeja, enemmän yrittäjyyttä kasvun ja työllisyyden eteen. Joten toivon, että me hyvin yksinkertaisella sulavalla tavalla pääsemme lopputulokseen ja että tänään äänestämme tavalla, joka tulee johtamaan helppoon ratkaisuun, niin että horisontti 2020 voidaan välittömästi toimeenpanna vuoden 2014 alussa ilman, että mitään tarpeettomia esteitä koituu tutkijoille ja yrittäjille. Paljon kiitoksia. Yeah, thank you very much. I would now like... Kiitos. Nyt käännyn komission puoleen. Pardi, haluatteko käyttää puheenvuoron? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ehkä te sallitte minun kertovan teille tässä, että todellakin me olemme ihan samoilla linjoilla esittelijän kanssa. Esittelijöiden kanssa sanoisin myös, että niille, jotka eivät ole vielä itressä saaneet tässä kuuluville, että tässä halutaan löytää tai etsiä säännöille yksinkertaistamista, kun puhutaan näistä yhteisistä yrityksistä tai, tai kumppanuuksista, eikä erityistä, erillistä vastuuvapautta, jota parlamentti peräänkuuluttaa. Tässä mielessä me olemme pyrkineet tekemään työtä neuvoston kanssa, jonka, jonka tapasimme viime viikolla ja tällä viikolla vielä haluamme kannustaa heitä olemaan samaa mieltä yhteisen julkilausuman kanssa, joka teille on esitetty. Minä toivon, että 8. tammikuuta pidettävän Koreper-kokouksen jälkeen ja 9. tammikuuta pidettävän kokouksen jälkeen pääsemme sopuun tästä yhteisestä julkilausumasta ja voimme lähteä toteuttamaan sitä mahdollisimman nopeasti. Vastatakseni aivan erityisesti herra Odille on ihan ilmeistä selvää, että meidän tekemämme ehdotus delegoidusta säädöksistä, säädöksistä, joka perustuu artiklaan 209. Se pyrkii yksinkertaistamaan asioita, pyrkii. Meillä on paljon tekijöitä yksinkertaistamista ajatellen, nimenomaan budjettisuunnittelua ajatellen. Meillä on myös yksinkertaistettu menettely budjetin hyväksymisessä ja henkilöstötaulukot. Me olemme myös yksinkertaistaneet sääntöjä markkinoita ajatellen, kun ajattelemme kumppanuutta, yksityistä ja julkista kumppanuutta. Myös joitakin on yksin, tehty yksinkertaistamisen nimissä kirje, tilinpidossa, mutta se kuitenkin sen pitää noudattaa kansainvälisiä normeja jossain määrin. Mutta tässä on todella nähty vaivaa yksinkertaistamisen eteen. Sitä on tehty tämän dele- delegoidun säädöksen esittämiseksi. Mutta jos meillä on erilliset vastuuvapaudet, niin sitä pitää sitten tutkia, kun seuraavaksi lähdetään tutkimaan varanhoitoasetusta. Se tulee vielä lähivuosien aikana. Kiitos. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit können wir zur Abstimmung kommen. Ehkäpä voimme nyt äänestää enää, enää puheenvuoropyyntöjä. Äänestämme koneellisesti. Onko teillä äänestyskortit mukananne? Kuinka monta jäsentä täällä on paikalla, jotka voivat äänestää? Okei. Okay. Vote is open now. Äänestys alkaa. Kone näyttää, että Aldesta olisi kaksi liikaa. No, voin pidättäytyä itse. Kolme liikaa. Pidättäydyn ja ehkä kaksi muutakin vielä. Lähdetään sitten uudelleen liikkeelle. Käykö näin? Eli toistamme äänestyksen. No, Äänestys alkaa. Mm-hmm. So everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Damit, äh uh, haben die beiden Ausschüsse einstimmig Yksimielisesti näin molemmat valiokunnat äh, ovat tässä tukeneet esittelyiden esittämää linjaa. Kiitokset tästä selvästä äänestystuloksesta. Ja kaikille teille, joita en välttämättä enää tapaa, oikein hyvää adventtiaikaa ja hyvää lämmintä joulua. Toivottavasti asiassa edetään nopeasti ensi vuoden puolella. Kiitos kaikille ja toivon kuitenkin, että koko jäsenet jäävät tänne vielä jatkamaan kokousta, mutta yhteiskokous on nyt päättynyt ja hetkosen kuluttua avaan sitten kokouksen koko valiokunnan nimissä.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 Um, I was just informed, Sain juuri kuulla, että herra Marinescu äänestää parhaillaan liikennevaliokunnan kokouksessa. Ehdottaisin, että jatkamme nyt kokoustamme, mutta otamme ensimmäisenä käsittelyyn kohdan 14. Erityiskertomus aiheena Kongon demokraattisen tasavallan hallintavan vaarantamista tarkoitettu EUn tuki. myös herra Vesper, tervetuloa tänne. For Congo? No? Mm. Not here. Will they come later? Okay. They come later. Yeah. yeah, but without commission we cannot do it. Make, makes... Ei meidän kannata ottaa tätäkään kohtaa, jos komissio ei ole paikalla, eli ei auta kuin odotella.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 Um, one question to our colleagues from EPP. Minulla on kysymys EPP-kollegoille. Uskotteko, että voisimme aloittaa, vaikka esittelijä tulee myöhässä? Sopiiko tämä teille? Hyvä. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Die unterbrochene Sitzung also wieder eröffnen. Minulla on miellyttävä tehtävä avata tämä iltapäivän kokous vähän uudemman kerran. Meillä on muutama, me olemme vähän myöhässä, mutta nyt aloitamme tämän kohdan 13 Euroopan investointipankista. Te olette EIPn pääjohtaja ja olemme erittäin iloisia, että olette täällä paikan päällä. Minä ehdotankin, että aloitamme välittömästi, jos se vain suinkin kaikille sopii. Me tulemme myös kuulemaan tilintarkastustuomioistuinta tästä esityslistan kohdasta ja me tulemme keskustelemaan siis EIPn vuosikertomuksesta. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, Rahoyer. Paljon kiitoksia. Puhun nyt englantia. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia mahdollisuudesta investointipankkia ja parlamenttia mahdollisuudesta selventää tiettyjä asioita, joita on tullut esiin kokouksissanne. Kuten täällä jo mainittiin, Tuolloin meidän pääjohtajamme yli kuukausi sitten järjestetyssä kokouksessa mainitsi, että tunnemme, että olemme erottamaton osa Euroopan unionin strategiaa vastata kriisin pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Erityisesti, kuten pyydettyä, me korostamme kasvua ja työllisyyttä – ja kuten ehkä tiedätte, raportoimme lokakuussa neuvostolle siitä, mitä olemme tähän mennessä tehneet ja mitä tulevina vuosina suunnittelemme tekevämme kaksi pääkysymystä, joita myöskin monet teistä ovat korostaneet, ovat meidän sitoumuksemme pätevyyteen ja työpaikkoihin erityisesti sen traagisen tilanteen käsitteleminen, joka moissa, monissa jäsenmaissa on valolla nuorisotyöttömyyden suhteen. Olemme luotonantovolyymiä kasvattaneet 50, äh, anteeksi, 60 miljardiin tänä vuonna. Ja olemme hyvin oikealla raiteella, jotta voimme vastata tähän ongelmaan. Sitten toinen asia, joka kiinnostaa erityisesti esittelijää, on PK-yritys kysymys. Pienet ja keskisuuret yritykset. Kuten tiedätte, tämä on Euroopan talouden selkäranka. Ja aivan selkeästi työllisyydessä ratkaiseva toimija ja myöskin kasvussa. Me olemme kasvattaneet 80 äh, miljardiin tänä vuonna tavoitettamme ja Uskomme, että saavutamme sen, jos otetaan myöskin huomioon osuudet, joita meidän riskipääoman rahastomme edustavat. Pääsemme noin 21 tai 20 21 miljardin euron ylittävään summaan pk-yritysten osalta tänä vuonna. Sitten kolmas asia, jota haluaisin korostaa, on osallistumisemme komission toimintoon niin kutsutussa pk yritysaloitteessa. Tässä pyritämme rakennerahastoja käyttämään tuleminen vuosina tietyllä tavalla takuuna tai vakuutena Aluksi ne ovat takuu, jonka tarkoituksena on helpottaa luotonantoa PK-yrityksille. Nyt olemme odottamassa jäsenmailta tietoa siitä, koska ja kuinka suuressa määrin ne haluavat osallistua, mutta tästä ohjelmasta on hyvin laajalti keskusteltu tänä vuonna, kuten muistatte PK-yritysaloitteen tiimoilta. Puhuimme siitä, kuinka tätä asiaa voisimme käsitellä. Myöskin Kosme ja Horisontti 20 ovat mukana ja luonnollisesti meidän omat resurssimme. Luonnollisesti meidän täytyy ottaa myöskin huomioon kaikki, mitä teemme ulkoisten politiikkojen alalla. Meillä on noin 10 prosentin ohjelma kokonaisesta luotonantokapasiteetistamme, joka suht- suuntautuu Euroopan ulko- puolisiin maihin. Erityisesti niiden maiden kohdalla, joilla meillä on tiettyjä päämääriä. Tarkoituksena on tukea hallinnointia, mutta myöskin tukea investointeja ilmastonmuutokseen sopeuttavissa toimissa. Ja olemme kiitollisia tästä valtavasta tuesta katson edustaja Kalfinia tästä erittäin vahvasta tuesta, jota olemme saaneet Euroopan parlamentilta. Se on tehnyt meille mahdolliseksi säilyttää Euroopan unionin ulkopuolisten investointien tason aikaisempien vuosien tasolla. Me menemme nyt oikeaan suuntaan ja olemme erittäin kiitollisia tästä. Ehkäpä päätän puheenvuoroni tähän, etten puhu liian kauan aikaa voimme nyt kuulla muitakin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Ms. Kiitokset, herra Knappen. Varsin lyhyt ja ytimekäs raportti. Kiitos tästä. Avaan nyt keskustelun aiheesta. Täällä talousarvivalvonta valiokunnassa esittelijä ei ole vielä paikalla. Kysyn näin ollen kuka haluaa puheenvuoron käyttää. Herra Kalfin, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitos puheenjohtaja. Lähtisin liikkeelle Marineskun äh, mietinnöstä. En mielellään kommentoi, kun esittelijä on paikalla, mutta joulun valitettavasti itse kohta poistumaan, eli ehkäpä on paras näin ollen lähteä liikkeelle. Ensinnäkin napelle muutama seikka tiedoksi. Trilogit saatiin päätökseen tänään aamulla, eli tekniseen proseduuriin mennään nyt sitten seuraavaksi. Ja tämä varmasti on hyvä uutinen meille kaikille, ilman muuta myös tuen saaja maille. Tässä on useampiakin kysymyksiä mietintöön liittyen sellaisia, jotka ovat mielenkiintoisia myös parlamentin kannalta. Lähden liikkeelle siitä, mitä Knappen jo totesi kommentoidessaan työtä PK-yrityksiin liittyen. Tämä on uusi alue pankista puhuttaessa. On oltu yhteydessä neuvostoon ja parlamentin ja kysytty, mitä välineitä kannattaisi tällöin hyödyntää, kun PK-yrityksistä puhutaan. Ja katsoisin, että nyt on jo aikaan saatu jonkinlainen lopputulos. 46-47 kappaleet esimerkiksi. Näissä ehdotetaan, että voitaisiin jatkaa hieman tätä tukikelpoisuuskriteeriajatusta ja katsoa, eh, kuinka rahoitus sitten saavuttaisi PK yritykset ja tarvitaanko jonkinlaisia välittäviä tahoja. Tukikelpoisuuskriteerit, kun ne mainitaan, meillä kuitenkin on jo kokemuksia. ja Ehkä e, pankki voisi arvioida e, esimerkiksi tehokkuusaspektia ja sitä, e, miten parhaalla mahdollisella tavalla nämä tuet saadaan sellaiseen muotoon, että tukea vastaanottavat tahot voivat hyödyntää ne parhaalla mahdollisella tavalla. Eli perusteltaan sitä, olisiko tämä hyvä tapa saavuttaa myöskin PK-yritykset. Ehkä joitain muutoksia tähän liittyen voitaisiin ajatella. Ja sitten kappaleessa 60 ehdotetaan erityisraportin laatimista tilintarkastustuomioistuimessa, mitä tulee ulkoiseen eh, luotonantomandaattiin. Mutta on muistettava, että tähän liittyen on jo tutkintaa tehty mutta ehkäpä tilintarkastustuomioistuimen hyödyntäminen olisi ihan järkevä ehdotus, ehkäpä jossain puolivälin arvion tietämissä 2016-2017 ehkä esimerkiksi. Tällöin olisi mahdollista löydöksiä hyödyntää siinä vaiheessa, kun eh, mandaattia tarkistetaan. Tässä todetaan, että tiettyä riskiä saattaa liittyä siihen, jos pankin riskiluototusta lisätään. On muistettava, että tällaisiin varsinaisiin pankkipäätöksiin emme me tässä nyt sekaannu. Ne päätökset tekee sitten pankki itse. Ja pankki varmasti eh, tekee parhaansa, jotta tämä korkein luottoluokitus säilyy ja näin eh, edullinen rahoitus mahdollistuu. Mielestäni ei olisi järkevää, jos parlamentti lähtisi tämän tyyppisiä riskikysymyksiä tarkastelemaan. Ja meidän töitämme ajatellen ja ajatellen seuraavaa eh, rahoituskautta ja talousarviota EU:ssa nämä välineet ja keinot, joita on aiottu hyödyntää eh, siten, että voidaan täydentää talousarviota. Tästähän on käyty keskustelua talousarvion valiokunnassa jo katsottu, miten EIB voisi hyödyntää näiden tavoitteiden saavuttamista ja välineitä hyviäkin sellaisia on kehitelty ja kuulemistilaisuuksia aiheen tiimoilta järjestetty, mutta kun uutta rahoituskehystä tarkastelee, niin saattaisi olla hyvä, jos aina silloin tällöin pankissakin katsottaisiin, miten pankin profiili ehkä voisi edunsaajia hyödyntää, jos EU-rahoitusta halutaan tehokkaammin hyödyntää. Välttämättä en tue ajatusta siitä, että pankkivälineet voisivat korvata EU-rahoituksen. Tätä en pidä mahdollisena. Koko pankkiinstituutio toimii hieman toisin, mutta yhdistäminen tukiin voisi olla hyvä lopputuloksia ajatellen. Ja ehkä meidän kannattaisi tätä asiaa myöskin lopussa mietinnössä hieman tarkastella lähemmin viisaiden miesten tarkasteluryhmässä esimerkiksi tätä asiaa läpikäytin, katsottiin, miten voi investointipankki toimia ilman rahoituslaitoksia. Komissio on tätä asiaa tarkastellut ja on perustettu foorumi, jossa nämä eri tahot voivat tavata toisensa. Ja toimintaan on jo siirrytty, nyt ollaan tämän yhteistyön alkuvaiheessa, mutta alkusignaalit ovat olleet ihan myönteisiä ja ehkä jossain vaiheessa jonkinlaista arviota tähän yhteistyöhön liittyenkin olisi syytä tehdä. Kansalaisjärjestötasoltahan tällainen ehdotus tulee ja on todettu kuitenkin, että toiminta ei tällöin olisi enää yhtä avointa kuin ennen, mutta toisaalta on muistettava, että tehokkuus tässä lisääntyisi ja tähänkin asiaan on syytä sitten miettiä, mikä olisi sopivin tasapaino, millä tavalla tällainen yhteisrahoitus eri tahojen kanssa voisi mahdollista olla ja foorumilla sitten on hyvä keskustelua tästä asiasta jatkaa. Kiitos. Kiitokset ja Vilar Serona, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys PK-yrityksiin liittyen. Melkein kaikissa kohdissa tämä on aina ykkösenä esillä myös sisämarkkinavaliokunnassa. PK-yritysten tilanne on aina esillä ja tässähän nimenomaan mainitaan eh, mahdollinen tuki PK-yrityksille. Ja niin kuin Kalfin tässä totesi, kun hän luotoista puhui, kysyisin, miten tällainen luototus on ajateltu järjestää, annetaanko pk-yrityksille suoraa luototusta vai hoidetaanko asia kansallisten ja paikallisten pankkien kautta? Jos näin toimitaan, niin olisi hyvä, jos voisimme tästä kotopuolessa kertoa myöskin, koska tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä PK-yrityksistä puhuttaessa kaikissa jäsenmaissa, myös Saksassa, eli tämä likviditeettikysymys ja ongelma. Eli kysymys numero yksi. Miten tämän asian hoidatte? Ajatus sinällään ilman muuta äärimmäisen hyvää, jota tuemme ilman muuta. Ja sitten toinen asia. PK-yritykset ovat eturintamassa myöskin, kun puhutaan innovatiivisesta kehityksestä ja tutkimuksesta. Kysyisin, voitteko tässä jollain tavalla tukea PK-yritysten hankkeita, esimerkiksi jotka paikallisissa korkeakouluissa toteutetaan, koska tällöin PK-yritysten tilanne ei välttämättä ole yhtä helppo kuin puhuttaessa suurista yrityksistä, joilla on omat tutkimusyksikkönsä. Tilastothan jo kertovat sen, että PK-yritykset kyllä panostavat kovasti tutkimuksen ja ovat aktiivisempiakin kuin mitä yleensä ajateltaisiin. Ja jos jollain tavalla pystytte tässä pk-yrityksiä tukemaan, asia olisi hyvä. Ja mm, tämän viestin mielellään veisimme eteenpäin ja siksi toivoisin teiltä hieman lisää kommentteja tähän asiaan. Myönteiset uutisethan ovat aina tervetulleita, eivät pelkästään näin tässä joulun alla. Tässä on vielä yksi puheenvuoropyyntö ja sen jälkeen voitte sitten vastata. Odi, olkaa hyvä. Merci. Euh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikista täsmennyksistä, joita meille tarjoilitte. Minulla on useampikin kysymys. Ensiksi tästä chef d'État au gouvernement qui ont proposé sosiaalipää, sosiaalipääomasta 10 miljardia, jonka avulla voitte öö, lisätä sitä 60 miljardiin tätä interventiomahdollisuutta, mutta kun te olette nostaneet tätä pääomaa 10 miljardilla, joka sitten tekee yhteensä 60 miljardia, mutta jäsenvaltiot eivät ole ö, ottaneet käyttöön 120 miljardia. Miksi eivät ole antaneet näitä rahoja, kun kuitenkin on, on kerran olemassa 140 miljardia olemassa? Eli on, olisi vielä käytettävissä 120 miljardia. En oikein ymmärrä tätä niveltämistä, koska säännössä sanotaan voidaan luotottaa vain 2,5, 2,5 kertaisesti olemassa olevaa pääomaa. Miten voidaan antaa sitten nämä 140 miljardia, jos on 10 miljardia käteistä. Sitä on kuitenkin sitten luototettu kuusi kertaa. Öö. Toinen kysymys, se tulee aina uudestaan esille. Se on teidän pankkinne valvonta. Parlamenttihan on pyytänyt jo, jo kuuden vuoden ajan, että teidän pankkianne valvottaisiin. Näin ei ole asianlaita. Aluksi vastattiin, että kaikki pitkäaikaiset investointipankit eivät ole valvonnan alaisia. Ja meillä oli alueiden komitean kanssa eräs yksi kokous ja siellä oli entinen Euroopan asioiden ministeri ja hän oli säästöpankin edustaja sanoi, että ei säästöpankkejakaan valvota, mutta kävi ilmi, että jo kahden vuoden ajan näin oli ollut, eli Euroopan investointipankkia ei kuitenkaan valvota. Euroopan parlamentti on ehdottanut useita ratkaisuja, joita me olemme halunneet toteuttaa eri eurooppalaisten viranomaisten kautta. Pankkivalvonnasta, muun muassa pankkiunioni on yksi semmoinen, vaan mahdollisuuksia siis on, mutta tuntuu siltä, että valtiovarainministerit tai sitten onko pankin hallintoneuvosto vähän kuuro vai onko se tahallista? Onko tätä mm, käsitelty pankin johtokunnassa? Mitä te itse olette tästä mieltä tästä ajatuksesta, teidän pankkinne valvonnasta? Ja älkää nyt taas vastatko meillä, että teillä on sopimus luksemburilaisesta valvonnasta, koska se on ihan yleinen vastaus, jota on aina meille tarjottu jo kuuden vuoden ajan. Onko pankki valmis laittamaan kaikille meidän jäsenvaltioiden alan ministereiden kokouksiin esityslistalle tämän asian ja saisivat heiltä myös lausunnon. Kolmas kysymys liittyy tutkimukseen, jonka Eurooppa-neuvosto on pyytänyt EIPltä pitkäaikaisesta rahoituksesta mist, mitä tämä tutkimus on nyt tarjonnut. Minusta olisi erittäin mielenkiintoista voida pohtia näiden korkearvoisten finanssiasiantuntijoiden kanssa. Teillähän on erittäin loistavaa asiantuntemusta IP sisällä. Mikä on teidän näkemyksenne pitkäaikaisesta investoinnista? infrastruktuuri, infrastruktuureista. Tässä ajattelen esimerkiksi liikennettä, numeerista liikennettä, energiaa. Onko tällaista tutkimustyötä tehty? Oletteko te kuulleet siitä mitään tuloksia? Ja viimeinen ö, ö, kysymys on, minä puhun nyt teidän pankistani, mutta me tiedämme, että sehän on hallitusten pankki, ei se ole EU-pankki. Parlamentti on jo useasti ehdottanut sitä, että eikö EU voisi liittyä eip -hän. Kannatatteko te sitä tällaista liittoa? Parlamentti on jo ehdottanut, että me voisimme jotenkin kytkeytyä EIPn toimintaan, että EUsta tulisi EIPn jäsen. okay, thank you very much. Kiitoksia, herra Knaapin, olkaa hyvä. For, uh, Paljon kiitoksia näistä huomioista ja näistä kysymyksistä. Aivan aluksi PK-yrityksiin liittyen sananen. PK-yritykset kohtaavat kaksi tai kolme pääongelmaa. Yksi niistä luonnollisesti, kuten muutama päivä sitten Lontoossa Fetchin järjestämän seminaarin aikana kävi ilmi, on kysynnän vähäisyys tämä luonnollisesti vastaa sitä, onko talous nyt pysähtynyt vai kasvussa. Ja tällä hetkellä se hän ei kasva. Sitten huomio, joka liittyy edustaja Odin puheenvuoroon. Euroopassa me olemme erittäin riippuvaisia pankkiluoton annosta verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Täällä se edustaa noin 80 prosenttia olemme riippuvaisia pankkisektorista ja vain pieni osa rahoituksesta tulee osuus osallistumisesta. Yhdysvalloissa tilanne on aivan toisenlainen, päinvastainen. Siellä yritykset ovat vähemmän riippuvaisia pankeista. Toinen asia, joka tähän liittyy, on se, että jos ollaan näin riippuvaisia pankeista ja jos pankeilla on paljon paineita vähentää toimintaansa, koska niiden täytyy korjata omia taseitaan, uusia vaatimuksia tai muita, esimerkiksi Basel 3-säännöstö ilmestyy pankeille. Tämä aiheuttaa sen, että yritykset kärsivät Tämä tilannehan vastaa sitä, joka meillä on ollut Euroopan unionissa, erityisesti euroalueella. Markkinat sirpaloituvat. Italiassa pk-yritysten luotoitus, aivan kuten Itävallassakin, toimii aivan samoin. Siellä spread on vain 200 tai 300 pisteellä eronnut. Ja tämä todellakin vaikuttaa pk-yritysten toimintaan. Kuten tiedätte, meillä ei ole omia EIPn ottomaatteja, emmekä me ole mikään varsinainen pankkilaitos. Me käytämme pankkeja jäsenmaissa ja heidän kauttaan myönnämme luototusta ja hehän tuntevat asiakkaansa ja tekevät arvioita sen perusteella. Näin me toimimme ja meillä on Kreikassa aloitettu ohjelma, joka alkoi juuri ennen kesää. Periaatteessa kaksi. Toinen on takuujärjestelmä pankeille, jotka myöntävät luottoja pk-yrityksille. Toinen on periaatteessa meidän ydintoimintamme ulkopuolista toimea – mutta ei ole suuri kysyntä, nimittäin kaupan rahoitus. Meillä on nyt siis kaupan rahoitustoimintaa, sille pk-yritykset yksinkertaisesti eivät vain pysty saamaan luottoja tai rahoitusta pyörittääkseen päiväistä toimintaansa. Me toteutamme tätä samaa toimintaa Kyproksella. Meillä on nyt myöskin takuujärjestelmä Portugalissa – ja me haluamme tarttua kysymyksiin sellaisina kuin niitä ilmenee eri maissa. Näin tämä siis toimii. Luonnollisesti riskejä on olemassa. Yksi yksinkertainen riski, jonka voisin mainita, on seuraava. Tällä hetkellä valtiovarainministerit keskustelevat pankkiunionin sisällöstä, bail-in-ohjelmasta – Ja jos meidän oma lainananto pääomamme, joka on noin 30 miljardia, joka on siis paikallisissa pankeissa, joita, ja jota voidaan käyttää pk luototuksen jos tämä pääoma on Beilin vaarassa, Tämä periaatteessa tarkoittaa sitä, että meidän oma luotonantomme muuttuu kalliimmaksi, koska meidän täytyy luoda sille takuita ja meillä täytyy olla enemmän pääomatakuita talon sisällä, koska meidän täytyy toimia omin varoin. Me teemme kuitenkin kaiken mahdollista, niin nyt on liian varhaista sanoa vielä, että niittäisimme tuottoa tänä vuonna ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen – työllisyys todennäköisesti kuitenkin nousee eikä laske pk-yrityksissä. Hyvin pienihän tämä ero on, nyt en lukuja ehkä mainitse, mutta tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun luku on positiivinen, joten ainakin suunta on oikea. Sitten liittyen kysymykseen, jonka edustaja Kalfin erityisesti esitti. Hän sanoi, että meidän pitäisi erityiskertomusta tarkastella liittyen tuloksiin, joita ulkoisen luotonainon kautta Euroopan unionin ulkopuolella ollaan saatu aikaan. Uskon, että tämä olisi puoliväli arvioinnin kohdalla sopiva toimi. Molempia asioita voitaisiin siis arvioida yhtä aikaa. Luonnollisesti pitää kuitenkin pitää mielessä se, että ensimmäistä kertaa koskaan pari kuukautta sitten tuloskertomus toiminnastamme Euroopan unionin ulkopuolisessa luotonannossa annettiin ja tulokset olivat tuolloin tervetulleita. Me olemme siis olleet kiireisiä tässä työssä. Ja sitten riskin suhteen. Tässä tulee olla todellakin selkeä. Meille tämä 3A riskiluokitus ei ole mikään pakkomielle. Kyseessä on yksinkertaisesti se, että se tekee meille mahdolliseksi antaa luottoa hyvin matalalla hinnalla ja periaatteessa siirtää sitten osallistujille, jäsenmaille, paikallishallinnolle tai yrityksille tämä edullinen luototus. Tämä on siis väline, jolla on lisäarvoa. Ja sellaisena me sitä arvioimme ja tarkastelemme, ja siksi se on meidän mielestämme äärimmäisen tärkeä monissa maissa, joissa olosuhteet ovat sellaiset kuin ovat luotonannon suhteen. Edustaja Kalfen myöskin toi esiin ulottuvuuden, joka liittyy sekoituksen. Hän puhui nyt toisin termein, mutta hän itse asiassa tarkoitti sitä, että tukien, luotonannon ja lainojen ovella yhdistäminen pystyisi stimuloimaan talouselämää. Ja me erityisesti odotamme, että MFF voisi olla uusi väline, joka tekisi meille tällaisen sekoituksen luomisen ja se tulisi mahdollistamaan – meille sen, että voisimme toimia talousen, talouden tukena alalla, jolla kaikki kärsivät. Sitten tässä edustaja Weiler viittasi johonkin, mikä on erittäin tärkeää, nimittäin innovointi ja tutkimus. Jos tarkastelette perusajattelua pankeissa, yksi perusperiaate on sellainen, että meidän täytyy investoida sellaisella tavalla, joka tekee Euroopalle tulevaisuudessa mahdolliseksi olla kilpailukykyinen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy mm, innovointia ja inklusiivisuutta tarkastella sekä kasvua, kasvun kestävyyttä meillä on paljon ongelmia ja me olemme MFFn yhteydessä keskustelemassa myöskin komission kanssa siitä, kuinka voisimme helpottaa esimerkiksi pieniä riskinjakovälineitä eh, niiden pk-yritysten kohdalla, jotka harjoittavat tutkimusta ja kehitystä. Sillä tulli, maksullinen tie saattaa olla tärkeää, mutta se on jotakin, mitä pankit ovat eh, toteuttaneet jo vuosikymmeniä, mutta se, että onnistuimme löytämään innovaatioita, jotka tekivät mahdolliseksi tulevaisuudessa jäsenmaille olla taas kilpailukykyisiä taloudessa, on äärimmäisen tärkeää. Sitten pääomaan liittyen edustaja Odi mainitsi jotakin. Meillä on hyvin pieni pääoma, jokin ehkä 21 tai 22 miljardia. Älkää nyt lainatko minua tässä. Ja sitten meillä on tämän lisäksi pääoma, joka ei ole omissa kirstuissamme. Ja tämä on periaatteessa se, jolla meidän tulee toimia ja meillä on noin 550 miljardin tase ja meidän tulee tarkastella takajiemme jäsenmaiden ja niiden eri kantojen tilanteiden yhdistelmää. Tietyllä jäsenmaalla on kolmen luottoluokitus, toisilla ei. Ja meidän täytyy päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa meitä pidetään vakaana pankkina. Nyt tänä vuonna lisäyksen myötä se, mitä me toteutimme, on se, että pääoman lisäys kasvoi asteittain ja me onnistuimme 40 prosentilla luotonantoa kasvattamaan. Ja jos tilanne sallii tämän asiasta, ollaan vielä yksityiskohtaisemmin keskustelemassa, mutta jos me tätä syklisyyttä tasapainottavaa lainanantoa voimme jatkaa sitä on tarkoitus tulevina vuosina jatkaa, sillä jäsenmaathan ovat pyytäneet lisäystä pääomaa, jotta, lisäystä jotta me voisimme toimia syklejä tasapainottavasti. Sitten pitkän aikavälin investoinnit luonnollisesti me olemme tähän vihreän kirjaan osallistuneet, jonka komissio pitkän aikavälin investoinneista julkaisi. Me olemme aktiivinen, osallistuva jäsen pitkän aikavälin investoijien ryhmässä, ja tämä on tärkeää, sillä se on tapa vähentää riippuvaisuutta, erityisesti pk-yritysten parissa, mutta muidenkin yritysten parissa, riippuvaisuutta pankkisektorista. Ja tehdä mahdolliseksi toisenlaisten investoijien, vakuutus- ja eläkerahastojen osallistumisen ja investoimisen talouteen. Eli me olemme hyvin suuresti mukana tässä työssä ja komissio myöskin luonnollisesti jossakin vaiheessa tulee seurantakertomuksen tästä vihreästä kirjasta tekemään ja saatte sitten lisää yksityiskohtia. Toivottavasti en nyt unohtanut mitään kysymystä, mutta jos näin käy, niin tähän voitte minua siitä muistuttaa. Sitten vielä viimeinen osa Tämä liittyy valvontaan. Kuten tiedätte, me emme millään tavalla vastusta minkäänlaista sellaista valvontaa, joka palvelee tarkoitustaan. Luonnollisesti me olemme Rooman perussopimuksen määrittelemä elin ja meillä on lailliset puitteet, jotka kumpuavat sopimuksesta, mutta meillä on melko lailla valvontaa, vaikka meillä ei ole yhtä ainutta valvojaa, kuten meillä olisi, jos olisimme liikepankki, siis sellainenhan me emme ole. Me Olemme pyytäneet Euroopan keskuspankkia menneisyydessä valvoa itseämme, mutta se ei sopinut heidän toimintaohjelmaansa tai heidän prioriteetteihinsa. Ja luonnollisesti nyt EKPn toiminta on kasvanut suuresti. Me tulemme näkemään, tuleeko tämä vaikuttamaan julkisiin rahoituselimiin, kuten meihin itseemme. Mutta me olemme avoimia tälle valvonnalle ja olemme itse jo sitä pyytäneet menneisyydessä. Tällä välin me olemme pyrkineet toimimaan seuraavanlaisesti. Meillä on Luxemburgin keskuspankin valvontaa. Heillä on likviditeettikertomus, joka saadaan kuukausittain, ja meillä on tilintarkastuskomitea, joka on erittäin tarkka, ja jolla on nyt uusi vastuu joka kumpuaa Lissabonin sopimuksesta. Meidän täytyy sitoutua parhaisiin pankkikäytäntöihin. Kuten tiedätte, Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin tekee tilintarkastuksen kaikesta toiminnastamme, joka liittyy muihin Euroopan unionin toimielimeen, toimielimiin ja melko suurella osalla toiminnastamme on tällainen kytkös mandaatteen vakuuselementtien tai muun suhteen. Suurella osalla toiminnasta on siis yhteys muihin toimielimiin ja näin tilintarkastustuomioistuin tarkkailee toimintaamme. Luonnollisesti myöskin Olaf ja Euroopan unionin oikeusasiamies tarkkailevat toimintaamme. Ja voisin myöskin viitata kehittyneeseen järjestelmään, joka on olemassa valitusten suhteen. Me julkaisimme kanteluista raportin jokin aika sitten, mistä aiheesta kanteluita on tehty, kuka niitä on tehnyt ja miten niiden suhteen on tehty. Ja tästä raportista näette, että suurin osa kanteluista on ratkaistu ystävällismielisesti, osa niistä on mennyt oikeusasiamiehelle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on aika paljon rakennuspalikoita valvonnan alalla olemassa. Ja olipa sitten kaikkein ylimmäisin valvoja, mikä tahansa, oliko se EKP tai muu taho, joka toteaa, että se haluaa meitä valvoa samalla tavalla kuin kansallisia keskuspankkeja. Me olemme luonnollisesti aivan valmiita tähän. Kuten sanoin, me olemme jo menneisyydessä tällaista valvontaa itse ajaneet takaa. Kiitoksia. Äh, Generalsekretär Knapen, bevor ich jetzt dem... Kiitokset pääsihteeri Knapen. ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, joka oli liikennevaliokunnan äänestyksestä tähän saakka, kertoisin, että Tästä on keskusteltu valiokunnassa, ja myöskin muissa me Aihe on ollut esillä aluekehityksen valiokunnassa muun muassa myöskin päätöslausuman muodossa täysistunnossa. Haluaisimme, että EIP voisi paremmin osallistua pk-yritysten rahoitukseen, koska varsinkin kun ajatellaan kriisimaiden tilannetta, niin pk-yritysten tilanne on varsin hankala. Ja niiden on ollut varsin hankala saada luottoa ja tämä kaikki on johtanut tietynlaisiin automatisoituneisiin mekanismeihin. Eli kiitos, lämmin kiitos siitä, että puhuitte tästä aiheesta täällä ja haluaisin myöskin kiittää hoiria ja koko tiimiä. Saimme lämpimän vastaanoton Luxemburissa, jossa käytiin mielenkiintoista ajatusten vaihtoa aiheesta. Nyt kysyisin, onko täällä vielä puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä. Herra Marinesku, olkaa hyvä. Kiitos pahoitteluni siitä, että tulin tänne myöhässä. Ohjelma on varsin hankala. Tulen juuri liikennevaliokunnasta, jossa äänestettiin lento matkustajien oikeuksista, myös teidän oikeuksistanne silloin, kun lentokonetta käytätte. Oikeuksia halutaan ja ehkä niitä saadaankin, mutta en tiedä voidaanko sitten enää lentää, kun yhtiöt ehkä kaatuvat kaikkien maksujen myötä, mitä tästä koituu. Mutta kiitokset herra Napenille ja alustuksessa pitkälti kaikki tuli jo sanotuksi, mutta painottaisin samaa asiaa kuin mitä jo totesitte. Olette eurooppalainen pankki ja näin ollen Eurooppaan teidän tulee keskittyä ja erityisesti eh, sellaisiin maihin, joiden tilanne on hankala, koska niitä teidän tulee ehkä tukea enemmän ja olette investointipankki, eli teidän on investoitava luodaksenne uusia työpaikkoja ja tärkeää on voida keskittyä myös PK-yrityksiin ja niiden toimintaan. Ehkäpä jossain vaiheessa, ei välttämättä tänään, mutta jossain vaiheessa voitte ehkä vastata kysymykseeni, kuinka monta työpaikkaa uskotte, että olette voinut luoda näiden viimeksi kuluneiden vuoden parin aikana? Kiitokset Jan Muller. Seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että olen erittäin kiitollinen siitä, että Euroopan investointipankin edustajat usein vierailevat täällä parlamentissa huolimatta siitä, että me vastaamme vain 10 prosentista teidän operaatioidenne takuista. Tämä on hienoa ja luonnollisesti aina miellyttää parlamentin jäseniä. Minulla on kaksi huomiota. Aivan aluksi tähän herra Knapen viittasi jo Euroopan investointipankin luotot ovat halpoja ja tämä on mahdollista kolmen A-luokituksen vuoksi monet jäsenmaat toinen toisensa jälkeen tämän kolmen luokituksen menettävät, ja minua huolestuttaa se, kuinka tämä vaikuttaa Euroopan investointipankin toimintaan myöskin Alankomaissa. Meidät nyt kästiin yksi askelma alaspäin luottoluokituksessa. Sen toinen kysymys ulkoisiin toimiin liittyen te teette te, EIPn takuiden kautta monia asioita ja kehitysrahaston kautta tehdä monia asioita. Toimitteko usein muiden pankkien, Afrikan investointipankin, Afrikan kehityspankin, muiden tahojen kanssa yhteistyössä? Niillä kaikilla on erilaisia kontrollijärjestelmiä, koska meitä huolestuttaa Euroopan investointipankin valvonta, Haluaisin tietää, minkälaista tämä yhteistyö muiden pankkien kanssa on. Onko valvontajärjestelmä sellainen näiden muiden pankkien kohdalla, että voimme pitää sitä toimivana, vai pitääkö meidän tehdä omia lisävalvontakontrolleja? Sillä ongelma on esimerkiksi se, että kun YK-organisaatiolle annetaan varoja, on erittäin vaikea jäljittää, mihin ne menevät. Kiitoksia. Yep. Thank you very much. Any colleague who wants to... Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? No olkaa hyvä, herra Knapp, voitte vastata. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin kiitokset eh, esittelijälle herra Marineskulle. Selvä on, että asiaan palataan. Haluan olla mahdollisimman huolellinen, kun lukuja mainitsen työpaikoista puhuttaessa. Tiettyjen hankkeiden osalta kyllä tietoa on varsinkin viime vuosilta, koska on erityisesti painotettu tätä asiaa, mutta jos kokonaislukuja haluatte, niin haluan olla riittävän tarkka ja toisaalta riittävän varovainen myöskin. En noin vain halua hiasta vetästä tässä nyt mitään lukua. Ja sitten Mullerin esittämät kysymykset. On totta, että kun osakkeen omistajat ovat taho, joka loppuvaiheessa toimivat myöskin pankin takaajina, niin silloin jos näiden kolmea luokitus muuttuu, niin sillä on vaikutuksensa. Tällöin on ryhdyttävä tiettyihin toimiin. Ensinnäkin on oltava varsin tarkka sen suhteen, mitä vipua voidaan käyttää Eli on katsotaan, kuinka monta maata on mukana kolmena luokituksesta. Ja sitten kuulostaa ehkä vähän konservatiiviselta, mutta totta on edelleenkin se, että tarvitaan varsin vankkaa ja vakaata huolellista riskihallintoa, vanhanaikaista sellaista. Ja uskoisin, että tässä pankillamme on hyvä maine, kun ajatellaan ihmisten osaamista ja asiantuntemusta hankkeisiin liittyen. kun katsoo esimerkiksi tätä no performance-astetta, niin se on varsin alhainen, mikä osoittaa sen, että varovaisia on oltu. Ja kun ulkoisista toimista puhutaan, miten tällöin menetellään, totta kai järjestelyjä tehdään muidenkin tahojen kanssa, teemme yhteistyötä muiden eh, investointipankkien kanssa. Meillä on eh, sopimuspohjaisia järjestelyjä muun muassa, ja niissä sitten määritellään vastuusuhteet ja kuka mistäkin asiasta vastaa. Myös Maailmanpankin kanssa teemme yhteistyötä, mutta varsinainen kehityspankkihan emme ole, vaan investointipankki. Mutta silloin kun puhutaan esimerkiksi institutionaalisista kysymyksistä, voimme eh, luottaa Maailmanpankin osaamiseen. Ja sitten tältä pohjalta laaditaan sopimuksia. Meillä on osaajia ja osastoja, jotka keskittyvät nimenomaan sellaisiin seikkoihin, joiden kanssa tehdään yhteistyötä muiden eh, investointi- ja kehityspankkien kanssa. Mutta yhä enenevässä määrin pyritään siihen, että järjestelmiä voitaisiin jollain lailla yhdistää. Tästä kannattaa mainita viime vuosilta tämä niin sanottu kansainvälinen kaupan avoimuusväline. Eli tietokoneelta löytyy vain nollia ja pisteitä, eikä oikein ymmärrä, että kyse on avoimuudesta, mutta jos järjestelmät ovat oikeanlaiset ja me olemme nyt tässä eh, järjestelmäyhdistelmässä mukana, niin tällöin voimme katsoa toistemme faileja kunkin elementin osalta, joiden yhteydessä yhteistyötä tehdään ja silloin tiedetään hyvin, missä mennään. Eli tällainen mekanismi on olemassa. Se vahvistaa ja tukee ihmisiä jotka esimerkiksi katsovat äh, sitä, mikä on hankkeiden onnistumisaste ollut ja minkälaisia tuloksia ne ovat tuoneet. Kiitos. Kiitokset herra Knaaben näistä vastauksista. Esittelijäkin vaikuttaa tyytyväiseltä. Kiitos teille ja ilolla jäämme odottelemaan seuraavaa vierailuanne täällä valiokunnassamme. Hyvä. Näin on saatu tämä kohta käsiteltyä. Teille kaikkea hyvää ja oikein hyvää joulua myös. Menemme eteenpäin esityslistallamme. Tilintarkastustuomioistuminen erityiskertomus aiheena Kongon demokraattisen tasavallan hallintotavan parantamisen tarkoitettu EUn tuki Bart taas esittelijänä, Vespää sitten tilintarkastustuomioistuimesta ja myös komission edustaja on ehtinyt paikalle. Oikein hyvä. Jos esittelijälle käy, niin antaisin ensimmäisen puheenvuoron Vesperille tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo tänään esitellä Tämä erityiskertomus, joka koskee tilintarkastustuomioistuimeen tilintarkastusta liittyen Kongon demokraattisen tasavallan hallittavan parantamiseen tarkoitettuun tukeen. Miksi tehdä tällaista aiheesta tilintarkastus. Hyvä hallintotapa on eurooppalaisten arvojen ydintä ja tärkeä rauhan, vakauden ja kehityksen alalla ja korostaa kaikki Euroopan unionin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Kuitenkin yksi ja puoli miljardia henkilöä, anteeksi miljoonaa henkilöä yhä elää vaaran alla – huolimatta erilaisista kehitysapuhankkeista. Tulos, jota olemme saaneet eh, rahallisesta tuesta, on ollut vaatimatonta. Nämä maat ovat vuosituhattavoitteen alaisia ja johtopäätöksenä olemme todenneet, että meidän täytyy suuresti parantaa toimintaa kehitysmaissa. Tilintarkastus Kongon demokraattisen tasavallan tuen suhteen on todellakin relevantti, jos se tukee näitä päämääriä. Tilintarkastuksen tarkoitus oli tarkastella 16 eh, ydinalaan kuuluvaa hanketta, vaaliprosessin tukea, oikeuslaitoksen, poliisin tukea ja vuosien 2003 ja 2011 hallinnon tukea. Nämä projektit vastasivat 400 miljoonaa ja on hyvin tärkeää korostaa sitä, että me teimme tilintarkastuksen sekä uusiin että hiljattain aloitettuihin Euroopan unionin tukiohjelmiin, jotta voisimme arvioida niiden saavutuksia ajan kuluessa. Kongon demokraattinen tasavalta valittiin kohteeksi, koska on usein tunnustettu, että se on maailman kaikkein hauraimpia valtioita. Ja Euroopan unioni on yksi sen kehityskumppaneista noin 1,9 miljardilla vuosina 2003-2011. Totesimme, että komissio ja ulkosuhdehallinto ovat luoneet kattavan yhteistyöstrategian, jossa on poliittisia, yhteiskunnallisia ja turvallisuuteen liittyviä päämääriä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Mutta tästä huolimatta yksittäisissä ohjelmissa oli suuria puutteita. Alle puolesta ongelmista on saatu aikaan niitä tuloksia, joita on odotettu. Edistys on ollut tällä kaudella hidasta ja yleisesti ottaen rajoitettua. Kestävyys ei ole realistinen tavoite monissa tilanteissa. Hauras konteksti selittää osan näistä puutteista, mutta tilintarkastuksessa havaittiin sellaisia aloja, joilla tulokset ovat kärsineet huonosta projektien suunnittelusta, liian kunnianhimoisesta tai epäselvästä projekti tavoitteesta tai vaikeuksista toimeenpanna ohjelmia kontekstissaan. Komissio ja ulkosuhdehallinto eivät myöskään ole tarpeeksi käyttäneet hyväkseen mahdollisuuksia tukea kansallista sitoumusta ennen kuin näitä ohjelmia on aloitettu tai ohjelmien toimeenpanon tärkeissä vaiheissa. Me suosittelemme, että kansainvälisen tuen tehokkuuden ohjelman mukaisesti hauraiden valtioiden kohdalla komissio ja ulkosuhdehallinto ryhtyisivät seuraaviin toimiin, jotta voitaisiin maksimoida Euroopan unionin rahan oikeaa käyttöä. Ensinnäkin komission ja ulkosuhdehallinnon tulisi arvioida uudelleen osa yhteistyöstrategiastaan mukaan lukien provinsseihin jakautuva, maantieteellisesti jakautuva tuki ja niiden tulisi korostaa Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen vastuuta. Toisekseen, kun komissio ottaa huomioon riskejä ja hyväksyy ne, sen tulisi asoittaa realistisempia tavoitteita ohjeemmille ottaen huomioon absorptiokyky. Tämä tarkoittaa sitä, että maanhallinto on heikkoa, korruptiota esiintyy ja kumppaneilla on rajalliset seurantamahdollisuudet. Tässä kontekstissa komission tulisi pyrkiä löytämään parempi tasapaino tavoitteiden ja sen, mitä realistisesti ajateltuna voidaan saada aikaan välillä. Kolmannekseen maassa itsessään täytyy olla sitoumusta. Euroopan unioni on Kongon demokraattisen tasavallan pääkumppaneista ja Euroopan unionin rahat täytyy liittää kumppanuusohjelma maihin niiden sitoumuksiin, vaatimuksiin ja riskeihin. Ja sääntöjen noudattamista tulee seurata. Euroopan unionin täytyy tiukasti, oikea-aikaisesti ja suhteellisesti vastata tarpeisiin, kun niitä ilmenee. Euroopan unionin poliittista dialogia tulee myöskin parantaa. Sen täytyy olla sekä vaativaa että ymmärtävää ja oikea-aikaista, ja se tulee ohjata oikeita kanavia myöten. Näillä periaatteilla luomme parempia mahdollisuuksia saada aikaan sopimuksia – jotka pystyvät eh, tasapainottamaan riskit ja päämäärät. Euroopan unionin pitäisi saada vastinetta tuelle. Yhteenvetona tämä kertomus on tehty nyt oikealla hetkellä, kun komissio ja ulkosuhdehallinto ovat saattamassa päätökseen puitteistoa Kongon demokraattisen tasavallan tuen hallinnoinnin suhteen kaudelta 2003-2011. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä suositukset ovat sopivalla hetkellä saapuvia. Ne voivat auttaa tulevassa rahoituskehyksessä tulevia ohjelmia. Kiitoksia. Westberg. Kiitokset herra Westberg. Esittelijä saa seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja sen vastaavaa jäsentä edustajaa, mutta haluan kiittää myös kaikkia hänen <clears throat> yhteistyöhenkilöitään, tilintarkastajia, jotka ovat panostaneet tähän tärkeään erityiskertomukseen. Te todella annoitte tässä pohtimisen aihetta kerrakseen olen aika pitkälle samaa mieltä analyysin ja suositusten kanssa, vaikka meidän on pakko tunnustaa, että tässä ei voi väheksyä sitä, että miten Kongon suhteen on tehty työtä, miten Kongossa tehdään työtä, niin kyllä olosuhteet ovat vähintäänkin vaikeat. Minä olen itse käynyt kahteen otteeseen Kongossa viime vuosina tämän erityiskertomuksen tiimoilta, totta kai belgialaisena Anna. Se on ehkä vähän normaalimpaa, koska meillä on joskus, joskus jopa perhesuhteitakin, erilaisia suhteita, yhteyksiä. Kongoon Kinshasassa vietin viikon ja äh, presidentin vaalien aikoihin olin kivussa ja bukavuussa viikon. Ja näin todella, mitä paikan päällä tapahtui, näin missä määrin on vaikeata tehdä työtä paikan päällä. Minulla oli myös yhteyksiä komission tuolloin, minulla oli yhteydet Richard Zinken kanssa, joka oli tuolloin suurlähettiläs. Edusti meitä siis tuolla paikan päällä. Meidän täytyy todella ottaa huomioon nämä aivan erityisolosuhteet, jos ei ole käynyt paikan päällä ja sitä on vähän vaikea hahmottaa, kuinka vaikeata työ todella on. Nyt kun tämä tausta on teille kuvailtu, niin komissio komission olisi voinut vastata vähän erityisemmin, vähän spesifisemmin. Minä olen Hank Müllerin kautta voinut ottaa yhteyttä meidän komission edustajamme ja ulkosuhteissa vastaavaan ulkosuhteissa työskentelevä vastaavan henkilön olen voinut osallistua neuvotteluun ja voinut välttää joitakin asioita, mutta vastaukset olivat joskus spesifisiä, ehdollistavuus, vastavuoroilun dialogi, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, näistä kaikista puhuttiin tietysti, mutta olen sitä mieltä, että kun me pidämme jatkuvasti mielessämme jatkuvat vaikeat työolosuhteet, joissa meidän on siis tehtävä työtä, ehkä voisi yrittää äh, toimia enemmän kansalaisjärjestöjen kautta avun perille viemiseksi. Kansalaisjärjestöt ovat aktiivisia tuolla. Kongolaisia kansalaisjärjestöjä tai kongolaiset kansalaisjärjestöt, jotka tekevät yhteistyötä niin sanotusti pohjoisten vastaavien järjestöjen kanssa. Ja tulokset ovat parempia. Ja ne seuraavat enemmän paikallisen väestön tarpeita. Neljänneksi me olemme voineet todeta, että on tärkeitä suuren luokan hankkeita käynnissä. Ne ovat näihin suuri, suurin hankkeisiin pitää saada rahoitusta monilta eri tahoilta. Jos jatkossa pitää käynnistää suuria hankkeita, niin valvontakoordinaation pitäisi olla vähän keskitetympää. Kinshasasta käsin se pitäisi toteuttaa tietysti yhteistyössä hallituksen kanssa. Meidän kehitysyhteistyössä pitäisi olla tämä ominaispiirre, että meidän pitää suosia tätä ownership-käsitettä, eli meidän pitää antaa oma rooli Kinsashalle, sille kuuluva tehtävä. Me, me voisimme käydä vuoropuhelua hallituksen kanssa, se voisi antaa paljon myönteisempää tulosta. Viides kohta on myös yhtä painava. Meidän pitää myös <clears throat> harjoittaa vuoropuhelua kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, koska niitä löytyy paikan päältä. Kiina on hyvin vahvasti läsnä. Ei voi enää matkustaa Kongon näkemättä rakennuksia, työmaa, työmaahankkeita, joissa on, vilisee kiinalaisia työntekijöitä. Kiinalaisia työntekijöitä, he tekevät työtä, eivätkä paikalliset ole työssä. Se tietysti on vähän outoa ja se saattaa vähän pistää huonossakin mielessä silmään. Eli tässä on menetetty, menetettyjä mahdollisuuksia. Meidän täytyy käynnistää vuoropuhelua kiinalaisten kanssa ja näiden muiden kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja katsoa, mitkä ovat vaikutukset. Kuudes kohta. Minä haluaisin kannustaa komissiota ja ulkosuhdepalvelua toimimaan vieläkin proaktiivisemmin, jos kohta ne sitä ovat, mutta ne, niiden pitäisi mennä vielä pidemmälle vuoropuhelussa Kongon ö, hallituksen edustajien ja viranomaisten kanssa. Meillä on diplomaattisia väyliä, jotta voitaisiin arvottaa oikein demokraattisia arvoja. Seitsemäs kohta on vähän arkaluontoisen vaikea ehdollistaminen. lahjoittajana, tärkeänä lahjoittajana, miten voidaan olla varmoja siitä, päästä takuuseen siitä, että se, mitä lahjoitamme, käytetään äh, joidenkin asioiden käynnistämiseksi, joidenkin asioiden eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi. Kun olen puhunut EA, äh, ulkosuudepalvelun komission edustajien kanssa, niin olen usein kuullut sanottavan, mikä liittyy AKT-maiden kanssa tehtyihin sopim- sopimuksiin kotonun sopimuksen pohjalta, että on vallassa tietty filosofia, jonka mukaan komissio ja ulkosuhdepalvelu eivät haluaisi käyttää semmoista taktiikkaa stop and go, että annetaan tukea, sitten lopetetaan se ja käynnistetään se uudestaan taas, kun tilanne on äh, lauennut ja, ja päästään eteenpäin. Kotonun sopimuksissahan puhutaan kumppanuussopimuksesta, vuoropuhelusta. Ehkä komissio voisi kertoa tästä meille nyt vähän enemmän, tai ulkosuhdepalvelun edustaja voisi sanoa muutaman sanan, mitä välineitä on käytetty, jotta tämä politiikka ja tämä tavoite olisi todellisuutta. Eli tämä ehdollistaminen on, sen pitäisi olla keino päästä tavoitteisiin, eikä sen pitäisi olla mikään itseisarvo. Ehkä komission edustaja voisi sanoa meille jotain konkreettista, mitä emme pystyneet sisällyttämään suosituksiin. kun puhumme tässä nyt vastuuvapaudesta siis. Tässä minun keskeiset kommenttini. Minä olen tehnyt työasiakirjan, jonka olen jakanut teille. Siellä on neljä tai viisi kohtaa, jotka haluaisin uudelleen käsiteltäväksi. Siinä on esittelijä, jolla vastuuna va- vastuuvapaus. Siinä on vuosikertomus vastuuvapauden myöntämisestä. Komissio ja ulkosuhdepalvelu taas esiintyvät siellä myös omine suosituksineen, joista voimme olla samaa mieltä aika pitkälle. Muutama sana kollegoille vielä komissiosta ja ulkosuhdepalvelusta. Ne antavat olla tiettyä nyanssia kohtaan A, pieni A, jossa pyydetään, että kaikki maakunnat, kaikki provinssit ja että kaikki paikalliset järjestöt olisivat paremmin mukana näissä hankkeissa – komission pitäisi kiinnittää enemmän huomiota Itä-Kongan alueeseen. Siellä on meneillään konfliktitilanne. Tilanne on jonkin verran rauhoittunut viime aikoina. Tässäkin minä olisin vähän yksityiskohtaisempi, sävyttäisin asioita vähän enemmän ja minä haluaisin täsmentää, että me painotamme terveyttä, kestävää maataloutta, ympäristöä ja vielä muutama sana kohdasta neljä pieni a, jossa minä puhun ehdollistamisesta. Ehkä tämä termi ehto voitaisiin korvata sanalla tavoite, koska tuos, tuolloin se olisi, se vastaisi paremmin kotonuun sopimuksen henkeä. Tässä Arvoisa puheenjohtaja, minun alustuspuheenvuoroni ja odotan nyt tässä kollegojen reaktioita erityisesti komissiolta ja ulkosuhdepalvelusta. Kiitokset herrasta. Se tässä on yksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Äh, Kiitos ja kiitokset Päätteisillä äh, herra Vesperille. Äh, reagoin kumpakin esitykseen. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Se on todellakin varsin kriittinen, mutta ehkä kaikki pitää paikkansa. Itse en ole Kongossa koskaan käynyt, joten eh, arvioini tilanteesta pohjautuvat pelkkiin raporttoihin ja kertomuksiin, mutta tällaista usein kuulen. Esperin suullisetkin kriittiset eh, kommentit niihin. Jatkoksi esittäisin vielä erään seikan. Kun kestävyydestä puhutaan näiden hankkeiden tiimoilta, ehkä nyt ihan noin vain voi sanoa, että ei kestävyys olisi mahdollista. Nyt puhutaan aina eh, hankkeista hankkeista ja ideoista ja siitä, että varsinkin kehityspoliittisissa yhteyksissä tällöin on pyrittävä kestävyyteen ja tähän tulisi pyrkiä myös Kongon yhteydessä, vaikkei se tietysti helppoa ole, niin kuin tässä on esiin tuotu. Ja sitoutuminen eh, Kongossa siihen ilman muuta tulee pyrkiä. Siinähän pyritään Euroopassakin, eikä tämä aina helppoa ole, mutta meillä on kokemuksia, joista voidaan ehkä oppia. Rakenneuudistukset, niin kuin Bart totesit, selvä on, että niitä on saatava aikaan. Ja sinällään tällaiset uudistukset jo ovat kestäväpohjaisia. Tässä mainittiin myöskin parempi yhteistyö. Se vähän yllätti, koska kyllä meillä on vuosien kokemusta eurooppalaisista yksiköistä ja YK-toimista tällä saralla. Ja herra Vaat myöskin totesi omassa mietinnössään, että kansainväliset järjestöt eivät välttämättä tee aina keskenään parasta mahdollista yhteistyötä. Ja se on ilman muuta asia, jota tulisi parantaa. Tarvittaisiin parempaa yhteistyötä UK kanssa esimerkiksi ja myöskin Kiinan suuntaan. Joskus on pyrittävä pääsemään eroon omista ennakkoluuloistaan. Ja nyt sitten muutama sananen Vatsin mietintöön liittyen. Mietinnössä on paljon mukana, mutta siinä ei mainita eh, maan erityisestä merkityksestä eh, ja mikä on naisten tilanne, koska kun puhutaan kehityspoliittisista toimista Afrikassa ja Aasiassa, törmäämme varsin usein siihen, että vakauttava tekijä ovat nimenomaan naiset ja e, tällaisten varsin pienten yksiköiden tukeminen ompelimoiden tai muiden vastaavien jos tällaista naisten muodostamaa yhteisöä tukee niin silloin tukee melko lailla automaattisesti koko kylää. tällaisen asian mainitseminen olisi kyllä hyödyksi. Ja go local tässä on sanottu e, hajauttaminen totta varsin tärkeä avainsana ja kun puhutaan näinkin suuresta valtiosta, vaikka väestömäärä ei kovin suuri ole, mutta kuitenkin 11 eri provinssia, niin katsoisin, että näin suuressa maassa varsinkin olisi tärkeää lähteä liikkeelle aluetasosta, provinssitasosta, tällaisista alueellisista rakenteista ja ryhmittymistä. Ja hyvä hallintotapa tuli mieleeni tässä toisessa kohdassa Ehkä kun Kongosta puhutaan, kannattaa puhua pelkästään hallinnosta. Jos jonkinlaisen hallintoon päästäisiin, se olisi jo hyvä. Hyvä hallintotapa, good governance, ehkä on tässä vähän liikaa vaadittu. Korruption vastainen ja petosten vastainen taistelu, aihe, jota itse parin vuoden ajan olen tarkastellut – kun asiaa käsitellään joko parlamentissa tai tilintarkastustuomioistuimessa, niin tärkeää on tuoda esiin se seikka, että ainoastaan paikan päällä ei taistella korruptiota vastaan, vaan tärkeää on, että myöskin eurooppalaiset yritykset, jotka alueella toimivat ja investoivat, myös niiden tulisi näistä korruption vastaisista säännöistä kiinni pitää. Eikä tämä välttämättä ihan itsestäänselvyys ole, sillä ei kaikilla eurooppalaisillakaan yrityksillä ihan puhtaat paperit taskussaan ole. Ja siitä tästä kaikesta esimerkkejä meillä on. Prioriteettia on rajattava, ei ehkä liian suurta kirjoa. Terveys, tiet, vesi, nämä ovat tärkeitä, mutta koulutus, oliko se mukana? En ole varma, mutta sitä pitäisin kuitenkin tärkeänä ja sain kuulla, että 30 prosenttia väestöstä olisi koulutuksen piirissä ainoastaan ja siksi koulutus olisi syytä prioriteettina mainota ja selvää on, että tämä myöskin on ilman muuta kestävä pohjaisuuteen liittyvä seikka, nuorten naisten koulutus on erittäin tärkeä asia saada kansasta lukutaitoista. Ja viimeinen kohta, kohta viisi vaan ehkä ei kannata sanoa, että komission pitäisi, vaan että komission täytyy. Ja viimeinen lause. Jos nyt ylipäätään halutaan ymmärtää, mitkä hankkeet eivät ole varoja täysimääräisesti hyödyntäneet ja paljonko varoja vielä kussakin rahastosta on käytettävissä, niin olisi hyvä saada tälle perustelut myöskin. Miksi? Eli johtuuko tämä siitä, että varoja ei e, saatu käyttöön, vai johtuuko se siitä, että EU on leikannut talousarviotaan? Ehkä jonkinlaiset perustelut voisivat olla tässä hyvät. Muutoin ilman muuta esitän oman tukeni näille esityksille. Kiitos. Kiitokset. Vielen Dank, Frau Weiler. Als nächstes Inge Kressle. Ja Kressle seuraavana, olkaa hyvä. Vielen Dank. Ich möchte einfach auch noch ein paar... Esittäisin muutaman kysymyksen. Minua hieman yllätti kova kritiikki tarkastustuomioistuimelta vaaleihin liittyen. Itse ymmärsin asian siten, että vaalit olisi ollut suuri menestys. No, en tiedä, ehkä voitti sellainen taho, jota ei toivottu, mutta ei tässä itse vaaleja sitten tule kuitenkaan kyseenalaistaa mielestäni. Esperi, Kerron nyt hieman, mitä olen kuullut komission käytäviltä. Mitäs jos tässä huomioitaisiin belgialainen, belgialaiset tunnukset, belgialainen tilitarkastustuomioistuimen taho ja Belgian edustajakomissiossa? Pelkään, että tuomioistuimen kritiikki ei johda mihinkään, jos emme nyt tässä ryhdistäydy. Kongohan on valtavan suuri maa pinta-alaltaan, yhtä suuri kuin EUn alue kokonaisuudessaan. Ja jos miljardi EDF ja EU-varoja käytetään vuosittain ja puhutaan näin suuresta alueesta, niin mitä luulette sillä aikaan saatavan? Tällöin puhutaan pisarasta meressä ja tässä äskeinen puhuja viittasi koulutukseen. En tiedä, ehkä olisi sitten parempi todellakin keskittää varojen käyttö kunnolla, koska millä muulla tavalla ehkä tuloksia ei oikein aikaan voida saada. 70 työntekijäkin on paikan päällä, mutta ajatelkaa, että EU-työntekijöitä 70-80, eihän tällä nyt mennä maailmoja muuttamaan vielä. Thank you. Eli kannattaa pitää jalat maassa. Ripausrealismia ei tässä varmasti haitaksi olisi. Näillä varoilla, joista nyt puhutaan, ei kyllä paljon aikaan saada ehkä pientä kosmeettista hiontaa, mutta ei muuta, kun pidetään mielessä se myöskin, miten hankalista tilanteista puhutaan, kun Kongon tilanteesta puhutaan komissio eh, ja tilintarkastustuomioistuin voisivat ehkä tämän belgialaisen näkökulman tässä pyrkiä huomioimaan. Eh, Valiokunnan puheenvuoroja ei näytä enää olevan, eli käännyn tilintarkastustuomioistuimen puoleen. Herra Vesberg, voitte kommentoida, olenko oikeassa siinä, että paikan päällä oli myös meidän tarkiste, toi, tar, Kastajamme silloin, kun tätä raporttia laadittiin, tai ennen kuin se laadittiin, ja kysyisin teiltä, olitteko itse paikan päällä, ja miten hoiditte kysymykset logistisesti, koska Kreslekin tässä juuri viittasi maan kokoon. Eli otannat, varmasti antavat vielä huonomman yleiskuvan koko tilanteesta tällaisen maan kyseessä ollen. en tiedä, onko mahdollista, että me olemme tässä tehneet jonkinlaisen virhearvion. Olisi hyvä, jos voisitte kuitenkin kommentoida näitä käytettyjä puheenvuoroja. Thank you, Chair. Um, to, to... Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin kysymyksestä koskien sitä, oliko meillä ryhmä paikan päällä. Kyllä meillä oli ryhmä kolme viikkoa paikan päällä ja he vierailivat neljässä eri provinssissa. Minä en itse henkilökohtaisesti ollut mukana, sillä minä en puhu ranskaa ja minä olisin ollut taakka tässä tilintarkastusprosessissa, jos olisin ollut mukana, sillä olisin tarvinnut tulkkia jatkuvasti. Ja se ei ollut ponnistuksen arvoista, näin minä tämän tilanteen arvioin. Tässä kirjasin muutaman kysymyksen ylös, jotka olivat erittäin kiinnostavia. On aivan oikein sanoa, että me olemme olleet hiukan kriittisiä vaaliprosessin suhteen, mutta on olemassa suuri ero vuosien 2005 ja 2006 ja 2011 vaalien välillä. 2005 ja 2006 huomautimme, että suurin osa vaaleja tukevista projekteista onnistuivat, mutta vuonna 2011 näin ei ollut. Meidän täytyy suoraan sanoa, että luonnollisesti se, että vaalit ylipäätään pystyttiin edes järjestämään, oli suuri menestys ja tämäkin pitäisi huomata. Ja olisimme voineet ehkä olla selvä sanaisempia vielä sen suhteen, miksi valitsimme Kongon. Sanon, että valitsimme Kongon, koska se on hauras valtio. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarkastelimme ongelmia, joita muissakin hauraissa valtioissa todennäköisesti on. Eli Kongo oli tässä arviointitapauksena. Kun luen tämän kertomuksen ja kuuntelen huomioita, voin sanoa, että Kongon tilanne oli paljon selkeämpi kuin olisi voinut alun perin kuvitella, että se onkaan. Suurin osa näistä ongelmista kuitenkin varmastikin on sellaisia, että ne kuvaavat myös muita hauraita valtioita – ja luonnollisesti meidän täytyy hauraille valtioille yhä edelleenkin tukea antaa. Se on niille erittäin suuri asia ja sitä tulisi jatkaa. Mutta tässä on tärkeitä oppeja, joita meidän tulisi ottaa siitä, kuinka tällaisessa hyvin vihamielisessä ympäristössä ja monimutkaisessa tilanteessa voidaan toimia. Ehdollisuus on asia, joka myöskin mainittiin. Tämä on hankala aihe. Me kaikki tiedämme sen. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että on erittäin tärkeää vuoropuhelussa hallituksen viranomaisten kanssa hauraassa valtiossa, tässä tapauksessa Kongossa, toimia niin, että dialogi ennen kaikkea vaatii ja toisaalta myös ymmärtää tilannetta ja sen pitää olla oikea-aikaista ja sitten tulee harjoittaa oikeita kanavia pitkin. Mutta tämän ehdollisuuden suhteen minun täytyy sanoa, että suoraan sanottuna en usko, että se tulee tuottamaan tulosta. Ehdollisuus, vaikka se onkin erittäin monimutkainen asia saavuttaa, on erittäin tärkeää. Kiitoksia. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta, lisätiedoista. Komissio, komissio olkaa hyvä. Haluaisin antaa komission edustajalle puheenvuoron. Tervetuloa, herra Veke, eikö? Ei hänellä olekaan henkilö, joka käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Olen Pierre miette, olen johtajavastuussa Keski-Afrikasta ja Länsi-Afrikasta. Minulla on monia hauraita valtioita vastuualueellani. Haluaisin todellakin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta. Kuten komission jäsen Peebles ja varapuheenjohtaja, korkea edustaja Catherine Ashton ovat maininneet, me otamme suositukset ja huomiot erittäin vakavasti, kun ne tulevat tilintarkastustuomioistuimelta ja haluaisin myöskin kiittää esittelijää hänen työstään ja tästä hyvästä vuoropuhelusta, jota me olemme käyneet. Haluaisin sanoa sanasen tästä hauraudesta. Kuten tilintarkastustuomioistuin tässä sanoi, hauraus ei ole mikään selkeä kategoria tai määritelmä, ei ole mitään yhtä yhtenäistä todellisuutta näissä maissa ja on hankala määritellä tilannetta. On tiettyjä periaatteita, jotka mukaisesti kansainvälinen yhteisö määrittelee hauraat valtiot ja joiden mukaisesti hauraat valtiot itse määrittelevät itsensä sellaiseksi. Nämä yhteisöt ovat nyt yhä enemmän ja enemmän yksimielisiä ja hauraat valtiot itse johtavat tämän haurauden määritelmää. Tämä niin kutsuttu New Deal-käsite on jotakin, jota Busanissa hyväksyttiin kokouksessa, jossa kaikki kansainväliset toimijat kehitysyhteistyön alalta olivat läsnä. Ja tuolla todettiin, että periaate, jonka mukaisesti meidän tulisi toimia, on se, että meillä pitäisi olla joukko neuvoteltuja tavoitteita, johon molemmat osapuolet sitoutuvat. Esittelijä ehdotti päämääriä. Ja minä puhuisin sovituista päämääristä. Tämä sopimuksellisuus tukijoiden ja hauraiden valtioiden välillä on jotakin, mitä me haluaisimme luoda niillä alueilla, joihin tukea suuntaamme. Toinen asia esittelee mietinnössä on suositus ja myöskin tuomioistuimen kertomuksessa liittyen siihen, että tuki tulee jakaa paremmin. Euroopan unioni ei yksinään tule kattamaan kuitenkaan Kongoa. Tämä tulee ottaa huomioon. Ja vastauksena tähän toiveeseen on se, että meillä pitäisi olla hyvä koordinointia eri tukijoiden kesken, jotta me voimme maantieteellisesti jakaa tukia tiettyjen kriteereiden mukaisesti, mutta on totta, että nykyinen konsensus on sen tapainen, että suurin osa kansainvälisistä tukijoista keskittää toimessa niille alueille, joissa se turvallisuuden suhteen vaikuttaa erittäin eniten tällä hetkellä, eli Itä-Kongoon. Kysymys sitten näissä kunnian himoisista realistisista tai epärealistisista tavoitteista. Me voimme olla realistisista, kun puhutaan tavoitteista, joita voidaan mitata, kuten esimerkiksi niin ja niin monen kilometrin tien toteuttaminen tai sähkölinjan vetäminen tai junaradan vetäminen. On paljon vaikeampaa määritellä sitä, mikä on realistinen tavoite, kun puhutaan vaaleista. Pitäisikö meidän puuttua tähän hyvin kunnianhimoiseen tavoitteeseemme. Ja jos me teemme niin, uhkaammeko me Euroopan unionin ydinarvoja? Me emme voi tyytyä puoliksi hyvin vaaleihin. Meidän täytyy korostaa korkeita standardeja aivan alusta lähtien. Ja on totta, että jälkikäteen tämä voi vaikuttaa liian kunnianhimoiselta, mutta minä olisin pulassa, jos pyrkisin realistista tavoitetasoa määrittelemään, kun me puhumme korruption vastaisesta taistelusta, vapaista, tasapuolista vaaleista ja niin edespäin. Tässä mietinnössä, kun puhumme hallinnosta. Sitten paikallistaminen ja kansallisjärjestöjen käyttö. Kansalaisjärjestöillä on luonnollisesti tärkeä rooli, mutta ei kaikilla aloilla. Hallinnon alla erityisesti vaalien suhteen on aivan selvää, että kansalaisjärjestöt voivat olla fantastisessa roolissa, kun vaaleja valmistellaan. Ja ne voivat olla myöskin vahti koirana ja valvoa korruptiota. Ja aivan varmasti me olemme ja olemmekin tukemassa kansalaisjärjestöjä, mutta sitten ajatus, että kansalaisjärjestöt kattaisivat Kongon kaltaisissa maissa perustarpeita – mehän haluaisimme kuitenkin hallituksen vastuullisuutta ja omistajuutta näiden reformeen kautta kasvattaa. Ja jos annamme kansalaisjärjestöille sellaisia tehtäviä, joiden pitäisi periaatteessa kuulua valtiolle itselleen, tämä uhkaa ponnisteluiden kestävyyttä. Sitten dialogi kiinalaisten kanssa – minä matkustan melko paljon Afrikassa ja näen kiinalaisia monissa monissa paikoissa. En usko, että hallinto on ensimmäinen ala, jolla ajattelisin tällaista hedelmällistä dialogia kiinalaisten kanssa käytävän. Esimerkiksi heidän liike-elämän toimintatapansa ovat sellaisia, että Euroopan unionin yritykset joutuvat, kuten sanottua, luonnollisesti taistelemaan korruptiota vastaan, mutta en ole aivan varma, ovatko kaikki maidemme bisneskumppanit samaa mieltä tässä tällä alueella. Mutta me olemme dialogissa kiinalaisten kanssa Afrikassa strategisilla tasoilla ja se on melko hedelmällistä. tätä voidaan harjoittaa kyseisissä maissa tai Pekingissä. Mutta näissä maissa meidän täytyy myöskin neuvotella Marokon ja Turkin kanssa, kaikkien näiden maiden kanssa, jotka ovat erittäin aktiivisia tuossa maan osassa. Nyt jos siirrymme komissiolle erittäin tärkeään asiaan, joka on meille vaikea hyväksyä suosituksissa – sellaisena kuin ne on nyt muotoiltu. Tulen kohta selittämään tämän. Ehdollisuus on termi, jolla ei ole kansainvälistä konsensusta kehitysyhteistyön alalla. Me olemme puhuneet New Deal-periaatteesta. Tämä perustuu vastavuoroiseen luottamukseen. Tämä ajatus tarkoittaa sitä, että me yhdessä määrittelemme tavoitteemme ja olemme yhdessä vastuussa ja vastuuvelvollisia näiden tavoitteiden täyttämisestä. Ehdollisuus ei ole jotakin, mitä voidaan kylvää. Kuten mietinnössä jossakin kohdassa sanottiin, että meidän tulisi tarkasti valvoa tätä jokaisella hetkellä ja että sen tulisi johtaa yhteistyön keskeyttämiseen. Kuten tässä sanottiin, ja on hyvä, että tämä argumentti hyväksyttiin sellaisena. Me tiedämme, että jos ehdollisuutta, tarkkaa ehdollisuutta otetaan mukaan projekteihin, meillä olisi tällainen stop and go tyyppinen yhteistyö, joka tuottaisi erittäin hitaasti tulosta, jos lainkaan. Me olemme sitä mieltä, että vastavuoroisen vastuullisuuden täytyy olla voimassa, mutta sitä täytyy toteuttaa vuoropuhelun kautta maiden kanssa, sillä poliittista katsetta tähän vastuullisuuteen tarvitaan jos otamme tässä vaalit esimerkiksi, en nyt ota muita esimerkkejä, mutta jos otamme esimerkiksi vaalit, jos me nyt päätämme esimerkiksi vaalilainsäädännön hyväksymättä jättämisen vuoksi jossakin tietyssä aikarajassa, että me pysäytämme vaalit eikä vaaleja Kongossa järjestetä. En sano, että meidän ei pitäisi näin toimia, mutta olen sitä mieltä, että vain korkean tason dialogi voi ratkaista sen, voimmeko me toimia näin, eikä tällainen byrokraattinen, mekaaninen eh, niin kutsuttu ehdollisuus. Emme nyt ole kaukana näkökulmaltamme, mutta me ehdotamme ehdollisuusarviointia, joka on todellisen poliittisen vuoropuhelun aiheena sopivalla tasolla. Kuten edustaja Vail sanoi, Kongossa on erittäin tärkeää toimia niin, että saadaan hallitus kantamaan täysi vastuu näissä kehityskysymyksissä. On olemassa rohkaisevia merkkejä, sillä tämä tulee esiin julkisten varojen Me hallinnoinnissa me tiedämme, että budjettikysymyksissä asiat etenevät oikeaan suuntaan. Näemme asian myöskin sosiaalisella sektorilla. Äh, näemme, että eteenpäin päästään, mutta myöskin negatiivisia merkkejä on ilmassa, kun näemme esimerkiksi viranomaisten päättävän palkoistaan. Näin tapahtuu Kongossa, kuten monilla muillakin alueilla. On erittäin tärkeää, että hallitus sitoutetaan mukaan näihin uudistuksiin. Sitten naisten rooliin liittyen tällä maailman alueella. Tämä on jotakin, mikä on meille komission jäsenelle ja koko komissiolle erittäin tärkeää. Myöskin Mary Robinson, joka Itä-Kongon parissa tekee töitä, kuten tiedätte. Me tuemme häntä, kun hän naisten taakkaa hoitaa mahdollisimman hyvin. Kongossahan on hirvittävä naisiin kohdistuva väkivaltailmiö ja on, meillä on ollut 20 miljoonan plus 5 miljoonan UNICEFilta kokoinen tuki näiden asioiden alalle, että voisimme tehdä niiden suhteen jotakin. Sitten tässä edustaja Vajon myöskin mainitsi paikallistamisen ja hajauttamisen, hajauttaminen ja provinssit ja niiden mainitseminen sen sijaan, että käytettäisiin tässä kansalaisjärjestöjä tai sitten näiden kahden osan yhdistäminen on jotakin, mitä Kongon kaltaisissa maissa mielellämme tekisimme ja me tukisimme kaikenlaisia projekteja, jotka menevät tällaisen hajauttamisen suuntaan. Ja lopettaisin palaamalla kommenttiin, jonka edustaja Greisle sanoi – tuen keskittämiseen liittyen kyllä. Todellakin on niin, että Euroopan unioni voi tehdä kaikkea. Meidän täytyy jakaa taakkaa tukijoiden kanssa, hallituksen kanssa, hallitusten kanssa ja nyt ensi vuodesta lähtien seuraavalla kaudella tämä keskittyminen keskittyy turvallisuussektoriin. Me jatkamme oikeuslaitoksen poliisilaitoksen tukemista, jotta voitaisiin luoda vähemmäisturvallisuustaso Kongon kansalaisille. Toinen keskittämisen aihe on terveydenhuolto ja luonnonresurssit ovat kolmas. Meillä on valittua infrastruktuuria, Myöskin tavallisesti me tuemme infrastruktuuriohjelmia, kuten teitä, erityisesti kahdenvälisten sopimusten kautta Afrikassa, mutta tietyissä tapauksissa erityisesti hauraissa valtioissa ja sellaisissa valtioissa, joissa yhteydet ovat erittäin tärkeä elementti, kuten Kongossa, missä menee päiviä päästä Itä-Kongosta Länsi-Kongoon Teidän rooli on strategisesti erittäin tärkeä. Pahoittelen, että käytin näin paljon aikaa, mutta tässä oli hyvin paljon tärkeitä asioita, jotka tuli mainita. Kiitoksia. Äh, Kiitokset komissiolle. Ja nyt sitten puheenvuoron saa vielä esittelijä. Olkaa hyvä. Äh, Eikö rouva Gressle pyytänyt puheenvuoroa? Pahoittelen mutta minulta Makovelta varjoesittelijältä tässä vielä viesti. Tässä mainittiin tämä 11 ja Makovailla olisi ollut tähän liittyen muutama kysymys. Miten koordinointi jäsenmaiden välillä ja toisaalta sitten kansainvälisten myöntäjien välillä tullaan paremmin hoitamaan tässä 11 kehyksessä. Ja sitten olisin vielä mielellään kuullut kommentteja liittyen näihin korruptiovastaisiin mekanismeihin. Eli taistelu korruptiota vastaan nyt erityisesti esillä, mitä konkreettista on tähän liittyen suunnitteilla. Ja olisin myöskin kysynyt, onko jonkinlaisia korruptiovastaisia projekteja tässä 11 puitteistossa, ja voisiko tästä antaa muutaman esimerkin. Ja komissiohan vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimelle totesi, että vahvempi sitoutuminen nykyisen oikeusministerin toimesta olisi tosiasia korruption vastaisessa taistelussa maassa ja kysyisimme, miltä nämä sitoumukset sitten näyttävät. Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron ulkosuhdehallinnolle. Esittelijä saa myöskin käyttää puheenvuoron, vai onko teillä puheenvuoropyyntöä? No kysyn, onko jäsenillä vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, eli pyydän nyt sitten ulkosuhdehallinnon johtavaa johtajaa eh, käyttämään puheenvuoron. Veki, olkaa hyvä. I'm, I'm here to represent the... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Edustan ulkosuulehallintoa eh, sekä Euroopan unionin ehm, koordinaattorin roolissa. Olen osa tätä Envois-ryhmää, joka lähestulkoon päivittäin seuraa ja tukee käynnissä olevaa eh, prosessia. Palaan tähän asiaan pian, mutta luonnollisesti myöskin, koska Ähm, korkea edustaja ja komission jäsen Peebles ovat äh, yhdessä olleet yhteydessä tilintarkastustuomioistuimeen. Olisi outoa, ellen tässä jakaisi kaikkia Pierre mainitsemaa, kaikkia kollegan mainitsemaa, joten nyt en toista kaikkea myöskin aikaan lyhyiden merkeissä. Tietyllä tavalla me olemme nyt saaneet tämän kertomuksen erittäin hyvällä hetkellä, sillä suunnittelemme tulevaisuutta, mutta olemme myöskin tietyllä tavalla käänteentekevässä kohdassa. Meidän täytyy tässä saada kaikki toimimaan parhaiten, jotta voisimme tukea tulevaisuutta. Luonnollisesti keskitymme haurauteen, mutta välillä meillä on sellainen tunne, että tätä haurasta ympäristöä ei kylliksi oteta huomioon. Avain ymmärtämiseen on se, että riskejä voidaan vähentää ja niitä tulisi vähentää, mutta tietynlaisia jäljellä riskejä aina tulee olemaan, eikä sitä voida välttää. Eikä tämän pitäisi pysäyttää meitä, kun pyrimme luomaan instituutioita, jotka voivat palvella kansalaisia ja tuottaa kehitysetua. Somaliassa ja Keski-Afrikan tasavallassa tai Etelä-Sudanissa tilanne on aina samanlainen. Kuinka löytää oikeanlainen tasapaino ja saada aikaan edistystä? Toisekseen aika taulu on myöskin tärkeä kysymys. Muutos on hidasta, erityisesti ehkä Afrikassa, mutta uskoakseni myös muualla. Ja tällä hetkellä, kun näemme, että alueella tapahtuu kehitystä, jos tämä kertomus olisi laadittu nyt tällä hetkellä. Meillä on siis ehkä toisenlainen näkökulma tukemme vaikutusten arviointiin, mutta luonnollisesti meidän pitäisi aina op ottaa oppia menneestä. Ja näin me olemme viime päivinä ja kuukausina tehneet. Tämä on erittäin tärkeää meille. En nyt toisesta, sitä, mitä Piahamilät sanoi paikallisen kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen mukaan ottamisesta. Mainitsen vain, että kansallisen valtiokapasiteetin rakentaminen on äärimmäisen tärkeää. Tämä on se suunnitelma, joka meillä on kehitysapuvaiheen vaiheesta ylipäätymiseksi. Tilanne on Keski-Afrikan tasavallassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa myöskin tällainen ja varmasti avainkysymys. Sitten kysymys siitä, kuinka tätä molemminpuolista vastuullisuutta rakennetaan. Sitähän me tässä haemme. Busanin kontekstissa on äh, tässä mainittu, että meillä on Kongossa rauhan turvallisuuden puitteisto, johon sisältyy kansallisia sitoumuksia Kinshasan tasolla. Meillä on erittäin tärkeitä sitoumuksia. Me pystymme kumppaneidemme kanssa toimimaan näiden sitoumusten avulla ja pystymme varmistamaan, että meillä ei ole vain erittäin pitkän aikavälin tavoitteita, mutta myöskin hyvin selkeitä tavoitteita lyhyellä aikavälillä Kongon viranomaisten kanssa. Ja tämä tekee mahdolliseksi edetä askel askeleelta ja saada aikaan tärkeitä reformeja myöskin mm, julkisen rahoituksen alalla ja omien varojen liikkeellepanon panon suhteen. Tätäkin me odotamme Kongon demokraattiselta tasavallalta. Meillä on siis selkeitä omia tavoitteita, mutta myöskin tällainen tukijoiden yhteisö. Ja jos me toimimme tulevaisuudessakin näin, meillä on uskoakseni parhaimmat mahdollisuudet saada aikaan tulosta. Meidän ei kuitenkaan tule olla naiveja. Tämä tulee olemaan vaikea prosessi ja takaiskuja tulee varmaankin, mutta jos kansainvälinen yhteisö on yhtenäinen ja toimii vahvasti yhdessä Kongon viranomaisten kanssa, olen varma, että meillä on paremmat mahdollisuudet saada aikaan näitä edistysaskelia. Poliittinen dialogi, kaikki nämä asiat, nämähän mainittiin äsken, nämä ovat meille avainkysymyksiä. Tilintarkastustuomioistuimen eh, myöskin tämän ymmärtävyyden. Tämäkin on jotakin, mikä meille on tärkeää ja toivomme, että voimme tehdä tulevaisuudessa näiden asioiden parissa töitä. Kiitoksia. Yeah, thank you very much. Kiitokset. Puhuitteko erityisedustajana vai valtuuskunnan johtajana? Koska erityisedustaja ei sinällään kuulu ulkosuhdehallintoon, eli tämä pointti on mainitsemisen arvoinen. Kiitoksia. Minä en ole erityisedustaja. Minä olen viranoma- virkamies ulkosuhdehallinnosta ja myöskin koordinaattorin tehtävissä toimiva. Siis olen täysin osa tässä ulkosuhdehallintoa ja toimin koordinaattorina Kongon demokraattisessa tasavallassa, joten olen siis osa työryhmää edustaja Robinsonin kanssa ja muiden kollegoiden kanssa olemme osa työryhmää ja olemme olleet erittäin aktiivisia ja tulemme se tulevaisuudessakin olemaan. Please. Thank you very briefly. Aivan lyhyesti vastaisin esitettyihin kysymyksiin, jotka Kreslen kautta tässä ikään kuin välitettiin. Jäsenmaiden koordinointi, välinen koordinointi ja ylipäätään koordinointitoimien vahvistaminen. Nykyisellä koordinaatiolla on melko lailla hyvä rakenne Kinsasassa – Ilman muuta huomioimme tuomioistuimen esittämät pyynnöt ja toiveet, että koordinaatiotasoa voitaisiin parantaa, mutta kyseessä on tietysti kova haaste. Kun koordinoinnista puhutaan, on syytä ymmärtää, että eri tekniset ryhmät, jotka tiimeissä toimivat, osin myöskin ovat hallituksen johtoisia. Ja tämä on erittäin tärkeää, sillä kun kokoustetaan, niin tällöin tietty ministeri nämä lahjoittajat saattavat grillata ministeriä sen suhteen, miten on menty tukivaroja käyttämään tai miten niitä aiotaan käyttää. Eli tämä lahjoittajakoordinaatio koordinaatio hoidetaan siten, että hallitus on mukana. Sen merkitys on huomattava ja tiimimme on Kinsasassa varsin aktiivinen varsin aktiivisena se osallistuu ja johtaakin tässä lähettää koordinoinnissa joitain aspekteja, mutta ymmärrämme, että ehkä parantamisen varakin vielä on. Sitten kun puhutaan korruptiosta, jos katsotaan, mitä siihen liittyen tapahtuu ja mitä tullaan tulevaisuudessa tekemään, niin tässä todellakin oikeusministeriön rooli on merkittävä. Valitettavasti tässä mukana niin minulla nyt ei ole yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä yksityiskohtaisesti teemme. Mutta kuten muiden Afrikan maiden yhteydessä, kuvittelisin, että olemme yhteydessä hallituksen sen suhteen, miten oikeusministeriö ja oikeuden yksikkö toimivat korruptiokysymyksissä syytteisen asettamisen suhteen. Tietysti mm, mm kvantitatiivisia tavoitteita voi olla tässä hankala esittää, mutta on selvää, että nämä asiat halutaan pitää myöskin mielessä ja tässä nimenomaan turvallisuussektori on tärkeänä mukana ja voin kertoa teille tietoa siitä, mitä tähän saakka on aikaan saatu. Voin eh, kysymyksen esittäneelle eh, jäsenelle esittää tästä vielä lähempiä tietoja, jos niin toivotte. Hienoa intensiivinen keskustelu on nyt saatu melkein päätöksen. Vielä loppupuheenvuoro esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin olla lyhyt sanoin, että tämä on hyvää harjoitusta, mitä tässä on nyt toteutettu. Tilintarkastustuomioistuin on harjoittanut todellista tutkimustyötä. Se on antanut meille pohtimisen aihetta. Meillä on konkreettisia tapauksia. Kongon demokraattinen tasavalta on todella hauras valtiotapauksena. Me olemme pystyneet kuulemaan, mitkä ovat ongelmia. Uskoakseni vuoropuhelu komission ja, ja ulkosuhdepalvelun kanssa on ollut hedelmällistä. Tässä valiokunnassa olemme nyt paremmin ymmärtäneet asioiden kulun kehitysyhteistyövaliokunta tulee myös paneutumaan tähän asiakirjaan Huomenna se on heidän kokouksessaan esityslistalla ja siellä myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta käsitellään. Kollegat, ovat, jotka ovat päivittäin yhteistyökysymysten piirissä, tulevat paneutumaan tähän painavammin jatkossa. Kaikkea tätä voidaan varmasti hyödyntää. Voimme varmasti tehdä hyvää yhteistyötä tämän valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa kirjan ylös Rova Weilerin ehdotukset. Hän on jo lähtenyt pois, mutta kun hän puhui tästä kestävyydestä, jatkuvuudesta, totta kai Bukavu, Bukavun alueella me olemme käynnistäneet maataloushankkeen, joka on todella malli. Siellä tehdään kestävällä tasolla työtä maanviljelyksessä – joka kerta, kun kaadettiin metsää, niin istutettiin uudestaan puita. Hallinnointi oli todella kestävää metsätalouden kannalta. Komissio myös puuttui asioiden kulkuun. Se on osallistunut kehitysmaissa moniin hankkeisiin. Naisilla on ratkaiseva rooli monissa hankkeissa – Rova Weilerin kommentti oli hyvin asiallinen hyvästä hallinnosta. Se oli myös mielenkiintoinen. Myös Rova Gresslen kommentit olivat mielenkiintoisia. Mitä tulee belgialaisen komission jäsenen, en puutu siinä. Siihen keskusteluun hän oli ulkoasiaministeri Belgiassa. Meillä vaaleja ei olisi voitu järjestää, jos EU ei olisi, voi ollut, jos EU ei olisi ollut paikalla. Minä itsekin olin paikalla, kun vaalit toteutettiin parlamentti ja presidentin vaalit järjestettiin, ne sujuvat pikemminkin hyvin. En nyt voi sanoa, että ne menivät sataprosenttisesti asianmukaisesti, mutta riippumaton vaalilautakunta pystyi myös tekemään työtä Kivun provinssissa. Se oli kyllä erittäin vaikeata, vaikeissa olosuhteissa se toteutettiin. On siis myönteistä, jos kohta vaikeuksiakin esiintyi, eikä aina saatu vaaliurnia oikeisiin paikkoihin. Suurissa kaupungeissa asiat olivat hyvin, muualla ehkä oli pientä vaalivilpin yritystä, mutta se jäi aika vähäiseksi. Mutta joka tapauksessa EUna me pystymme antamaan tärkeän panoksen vaalien toteuttamisessa. Kiitos komissiolle ja ulkosuhdepalvelun edustajille heidän kommenteistaan. Minä otan niistä keskeiset elementit ja tulen tiedottamaan niistä vielä eteenpäin. Ehkä minun täytyy vähän uudelleen muotoilla minun tekstiäni, päätöslauselmatekstiä ajatellen vastuuvapaudesta. Kiitos kollegoille jo tässä vaiheessa. Kiitos. Aihe oli monisyinen, niin monet muutkin täällä tänään käsitellä olleet aiheet. Kiitokset tuo, tilintarkastustuomioistuimen edustajille ja kiitos myöskin komissiolle hyvistä puheenvuoroista. Ja lämpimät kiitokset myös eh, jäsenille. Ja näin sanoin, voin päättää tämän päiväisen kokouksemme, jos nyt muut asiat kohdassa ei vielä jotain mainittavaa ole, ei ilmeisestikään. Koordinaattoreiden kokous pidetään vasta uuden vuoden puolella, ei siis tänään. Ja näin tässä, kun on päättymässä viimeinen kokous ennen joulua. Haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia ryhmän neuvonantaja, kaikkia työntekijöitä, me sihteeristön työntekijöitä ja myöskin oikeudellisen yksikön väkeä ja ilman myötä myöskin eh, tulkkausyksikön eh, kollegoita. Kiitos teille kaikille, että olemme vuoden kuluessa hyvää tukea teiltä saaneet ja teille ja perheellenne kaikille oikein hyvää joulua, onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta 2014. Näihin sanoihin päätän kokouksen.